Good morning, colleagues. Um, we begin... Huomenta, kollegat. Aloitamme tänään hyväksyvällä esityslistan. Ilmoitan seuraavista muutoksesta. Kohta 16, niin kuin näette. Paikalla on komission jäsen Pulos. Hän vastaa maahanmuutto- ja sisäasioista. Hän käsittelee tänään viisumiasioita. Aloitamme tällä kohdalla. Sehän oli esityslistalla alun perin kello 11 sitten. 11.12. Äh, Meillä on päivitetty esityslistan kohta 22, kohta käsitellään kello 10. 23 kohta äh, on lykätty. Jos vastalauseita nyt ei ole, näin muuta tulee esityslistan hyväksymiselle, niin katsomme sen hyväksytyksi. Sitten kieliprofiili. Valitettavasti Kroatia, Malta ja Iirin kieli eivät ole tänään käytössä tulkkauksena. Sitten koordinaattoreiden suositukset 205 säännön mukaisesti. Ensinnäkin nimitämme esittelijät. Halla-aho ECRstä on nimitetty esittelijäksi, kun ajatellaan oleskelulupia ja yhtenäistä kaavaa. Sitten Aldesta Jesek on nimitetty lausunnon valmistelijaksi vastuuvapauden osalta 2015 Frontex, Europol, Eurojust, perusoikeusvirasto, CEPOL, EASO ja niin edelleen. Hyväksyykö valiokunta nämä suositukset? Näin on tehty. Meillä on tänään lyhyt sähköinen äänestys kello 10.40. Silloin tulee olla äänestyskortit saatavilla. Jos nyt sopii, niin voimme siirtyä esityslistan varsinaiseen kohtaan. Kohtaan 16, niin kuin jo mainitsin. On ilo saada toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Avramopoulos. Hänhän osallistuu myös Schengen kuulemiseen tänään iltapäivällä. me käsittelemme näitä varsinaisia asiakysymyksiä myös tässä pikapuoleen. Tässä yhteydessä kuitenkin, Avramopulos, haluamme keskustella kanssanne viisumien vastavuoroisesta tunnustamisesta. Tietyissä jäsenvaltioissa kansalaiset tarvitsevat viisumin silloin, kun he matkustavat Yhdysvaltoihin tai Kanadaan, ja näiden maiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia tullessaan Schengen-alueelle. Tästä kysymyksestä on tullut meille kiireellinen asia. Mehän olemme keskustelleet tästä aiheesta 12. Äh, huhtikuuta. Silloin hyväksyttiin delegoittu säädös ja komissio esitteli tiedonannon. Tästä 20. huhtikuuta live-valiokunta keskusteli. Tämän jälkeen koordinaattorit toukokuun kokouksessa tekivät päätöksiä ja Kesäkuussa kirjoitin komission jäsenelle, totesin, että komissiolla on velvoite hyväksyä delegoitussäädös tästä 2001 vuoden päätöksestä, joka liittyy viisumipoikkeuksiin kolmansien maiden kansalaisten osalta. 13. heinäkuuta komissio antoi lisätiedonannon kun ajatellaan sitä, että viisumiasiassa aina ei vallitse vastavuoroisuus. Libelle tämä esiteltiin 31. elokuuta. Silloin DG Homesta oli täällä pääjohtaja paikalla. Aiempi esittelijä de Mera teki päätöksen siitä, että kutsumme komission jäsenen paikalle. Ja hän iloksemme suostui tähän kutsuun. Pyydän nyt komission jäsentä vastaamaan näihin esille nouseihin kysymyksiin. Ja tämän jälkeen sitten Tiaste Meera saa puheenvuoron ja myös muut jäsenet, jos he niin haluavat. Kiitos komission jäsenet, että olette tänään paikalla. Hienoa, jos voitte nyt vastata esille nousseviin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Claude. Kiitokset, Claude. Arvoisat äh, Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin ensin jälleen kerran kiittää teitä siitä, että että olette kutsuneet minut tänne käymään keskustelua kanssanne tästä tärkeästä asiasta. Minulle tämä on aikamoinen päänsärky. No, joka tapauksessa kyllä me varmasti teidän avullamme, avullanne löydämme tässä ratkaisun. Mitä me tästä vuoropuhelua ja johdan tätä vuoropuhelua, koska olen varma siitä, että kaikki yhtä mieltä siitä, että tämä on erittäin arkaluontoinen asia. Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa yhtäältä asia liittyy EU-kansalaisten syrjimättömään ja reiluun kohteluun ja toisaalta tämä myös liittyy tehokkuuteen, mitä tulee meidän strategiamme saavuttaa nämä tavoitteemme. Tällä tarkoitan sitä, että me priorisoimme strategian jolla haluamme löytää ratkaisun sen sijaan, että menemme konfliktiin, joka vaikuttaisi kielteisesti kaikkiin osapuoliin. Olen täysin tietoinen teidän odotuksistanne konkreettisten edistysaskeleiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi aloitan nyt Kanadasta ensin. Tiedätte, miten kovasti olen ponnistellut asian suhteen, koska henkilökohtaisestikin tämä on minulle erittäin tärkeä asia. Tässä avautui selkeä mahdollisuus rakentavalle vuoropuhelulle. Tiedätte, että tämä asia liittyy Bulgariaan ja Romaniaan ja kattavaan kauppa- ja taloussopimukseen ja strategiseen kumppanuussopimukseen. Näiden sopimusten allekirjoitus on tärkein EU-Kanada tulevan huippukokouksen asia, 27. lokakuuta järjestettävän huippukokouksen asia. Muutamia kuukausia sitten äh, tällä poliittisella tasolla keskustelin kanalaisministeri herra McCallin kanssa ja silloin neuvottelimme ratkaisusta. Heinäkuussa ensimmäistä kertaa Kanada lupasi antaa aikataulun nyt äh, viisumivapautukselle. Nyt me olemme hyvin lähellä tämän saavuttamista. Kymmenes vuoropuhelu käydään kaikkien mukana olevien osapuolten välillä korkeimmalla mahdollisella poliittisella tasolla. Ymmärtäneette, että mahdolliset poliittiset ratkaisut ovat nyt käsittelyssä. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että pian työmme kantaa hedelmää. Uskon, että Kanadan suhteen näkemämme edistys on, osoittaa sen, että meidän lähestymistapamme oli oikea. Diplomatia, sitoutuminen, kaikkien osapuolten mukanaolo tuo ratkaisun. Kanadalaiskansalaisten viisumivapauden keskeyttäminen ei tuo vie meitä tavoitteeseemme. Olen varma siitä, että jos me pakotamme kanadalaisille viisumien, kanadalaiset hankkimaan viisumia, niin tämä kyllä osuisi omaan nilkkaamme. Seuraavaksi Yhdysvallat sitten. Me jatkamme edelleen keskusteluja yhdysvaltalaisten kumppaneidemme kanssa, mutta en voi kuitenkaan tässä vaiheessa teille kertoa edistyksestä. Kuten aina täällä puhun teille täysin vilpittömästi ennen marraskuun presidentin ja kongressivaaleja en odota saavutettavan mitään muutosta tilanteeseen. Ja ymmärrätte kyllä varmasti miksi. Ei varmaan tarvitse ollenkaan korostaa sitä, että me pidämme tämän asian esityslistamme kärjessä Yhdysvaltojen uuden hallinnon ja kongressin kanssa. Tässä nyt ei ole tahdon puutteesta kyse. Me kyllä haluamme täyttää velvoitteemme ja puolustaa hyvin tiukasti tätä asiaa, mutta aika täytyy valita niin, että saadaan positiivisia tuloksia aikaiseksi. Strategiamme on sama kuin Kadadankin kanssa. Sen sijaan, että lähdetään tässä ö, minkälaisiin kostotoimiin, niin me pidämme kiinni ö, sitoumuksesta, vuoropuhelusta ja diplomatiasta. Yhdysvaltojen kongressin rooli on aivan tähdellinen tässä asiassa. Minkäänlaista Yhdysvaltojen viisumivapautusohjelman laajentamista ei voida ajatella ilman lainsäädännöllisiä muutoksia. Tällä hetkellä nykykongressi ei yksinkertaisesti hyväksyisi viisumivapautusohjelman muutoksia viidelle jäljellä olevalle jäsenvaltiolle. Te varmasti tulette edelleen ottamaan tämän asian esiin aina kun tapaatte Yhdysvalta, Yhdysvaltojen kongressin jäseniä. Luotan tähän. Tämä on yhteinen EU-ponnistuksemme. Ja haluan nyt tehdä asian aivan selkeäksi. Komissio ei tule epäröimään äh, tarvittavien päätösten hyväksymistä, jos tiedämme, että se johtaa viisumivapauteen kaikkien EU-kansalaisten osalta. Mutta Yhdysvaltojen taholta tiedämme että to, tosiasiana sen, että tämä vaikutus olisi aivan päinvastainen. Vaikka hyväksy, komissio hyväksyisikin delegoidun säädöksen, niin tämä vaarantaisi koko Yhdysvaltojen viisumivapausohjelman hyvin todennäköisesti se johtaisi siihen, että viisumi otettaisiin uudelleen käyttöön kaikille EU-kansalaisille, jotka haluavat matkustaa Yhdysvaltoihin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet, komissio noudattaa lainsäädäntöä, mutta meillä on velvollisuus kertoa teille, yhteislainsäätäjille, niistä kielteisistä vaikutuksista, joita meidän sääntöjemme täytäntöönpanolla on. Nämä Näistä seuraamuksista kärsivät niin kansalaisemme kuin Euroopan unioni kokonaisuudessaankin ajatellen strategisia suhteitamme. Me haluamme tehdä läheistä yhteistyötä kanssanne niin, että nopeasti voimme saavuttaa sen, mitä haluamme, eli täyden viisumi vastavuoroisuuden kaikille jäsenvaltioillemme. Kiitokset jälleen kerran mahdollisuudesta keskustella teidän kanssanne tästä kysymyksestä tänään. Thank you, Dimitris. Um... Kiitos, Dimitris. Monet kollegat haluavat ymmärrettävästi puheenvuoron. Tämä on tärkeä ja arka aihe. Lähdemme liikkeelle entisestä esittelystä. Dias Demer, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor. Kiitoksia arvoisa puhemies, puheenjohtaja. Ja kiitokset teille, herra Avramopoulos, siitä, että tulitte tänne valiokuntamme kokoukseen. Ja puhutte meille suoraan. Minä todella arvostan tätä kovasti, ottaen huomioon, että aihe on hyvin monisyinen. Arvostan myös vilpittömyyttänne ja koska rakkauteen vastataan rakkaudella, niin toivon, että kuulette nyt myös esittelijän kannan, joka on periaatteellisesti myös Euroopan parlamentin kanta. Ja toivon, että kuuntelette tätä tarkasti. Kuten tiedätte, hyvä komission jäsen, tänään käytävä keskustelu on toistoa 20. huhtikuuta ja 21. elokuuta käydystä keskusteluista. Sen jälkeen komissio ei ole omaa kantansa muuttanut. On aivan totta, että tiellä on paljon ongelmia, mutta yhtä lailla totta on se, että edessämme on, käsissämme on nyt selkeä lainsäädännön noudattamattomuus. Minä vahvasti luotan siihen, että herra Avramopoulos meille antamiensa selitysten lisäksi nämä olivat kyllä hyvin toiveikkaita selvityksiä Kanadan osalta ja pettymystä tuottavia Yhdysvaltojen osalta, mutta toivon, että herra Avramopoulos hyvin vahvaa poli- äh, diplomaattista painostusta harjoittaisi nyt niin, että voitaisiin todella pitää kiinni lain määräyksistä. Tämä kysymys liittyy menettelytapoihin. Haluan tehdä tämän selkeäksi. Tässä ei ole kysymys sisällöstä niin kuin olen sanonut joka ikäisessä puheenvuorossani tähänkin asti. Nyt ei ole aika ryhtyä puhumaan siitä, pitäisikin, pitäisikö uudelleen asettaa viisumivaatimus Yhdysvalloille tai Kanadalle. Ei, vaan nyt me vain vaadimme, että täytetään asetuksen 539-2001 määräykset, jossa hyvin selkeästi sanotaan, millä tavalla meidän täytyy toimia ja mitkä ovat komission neuvoston ja parlamentin toimivaltuudet asiassa. Euroopan parlamentti toimii vastuullisesti ja toukokuusta lähtien meillä on, on käyty valiokunnassa kaksi keskustelua, samoin kaksi keskustelua koordinaattoreiden kesken ja yksi kahdenvälinen keskustelu herra komission jäsen, jäsenen kanssa. Kiitän herra Avramopoulos teitä selvityksestänne jotka liittyvät siihen, mitä komissio nyt tekee sen varmistamiseksi, että viisumivastavuoroisuus täyttyy Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa. Eritoten kahdenvälisten kokousten tulokset viimeisiltä viikolta, kokoukset, joita te olette, joissa te olette olleet mukana. Sanoisin, että on äärimmäisen tärkeää, ja toistan tämän vielä edelleen, harjoittaa diplomaattista painostusta niin, että voidaan löytää ratkaisu tähän ongelmaan. Mutta samanaikaisesti täytyy myös pitää kiinni artiklasta 1.4f asetuksesta 539-2001. Sen mukaisesti komission täytyy antaa delegoitussäädös sen jälkeen, kun on kulunut 24 kuukautta siitä, kun on ilmoitettu vastavuoroisuuden puuttumisesta. Teillä ei enää ole liikkumaan varaa, ja näin myös totesi Euroopan unionin tuomioistuin 17.7.2015 päätöksessään. Missään kohdassa tuomioistuimen päätöksessä ei sanota, että komission pitäisi antaa yksi tai kaksi tiedonantoa. Ei. Tällä tavalla, kun komissio toimii, ei minä mitenkään väitä, että tämä ei olisi järkevää, mutta tämä on hyvin moni syistä ja hankalaa. No, komissio ottaa nyt kuitenkin itselleen sellaisia toimivaltuuksia, joita sillä ei ole sille kuulumattomia toimivaltuuksia ja tällä tavalla puuttuu Euroopan parlamentin samoin kuin myös neuvoston toimivaltuuksiin. Erehtymättömästi me olemme nyt toimielinten välisen ongelman edessä ja nyt on välttämätöntä komission toimia todellisena perussopimusten vartijana. Tässä tilanteessa minä pyydän herra komission jäsentä todella Vaatimattomasti, mutta myös kunnioittavasti pyydän herra komission jäsentä, että noudatatte lainsäädäntöä ja esitätte tämän delegoidun säädöksen ja silloin me Euroopan parlamentti ja neuvosto yhteislainsäätäjät voimme keskustella niin mahdollisen uuden viisumivaatimuksen käyttöönoton kannattavuudesta ja poliittisista vaikutuksista. Tämä on päätös, joka kuuluu meille yhteislainsäätäjinä. Tämä päätös kuuluu Euroopan parlamentille ja se kuuluu neuvostolle. Mikä muu tie meillä sitten olisi muuten enää käytettävissämme lainsäädännön täyttämiseksi? Tämä tie on ainut oikea. Haluan vielä kerran toistaa sen, että minä olen Yhdysvaltojen ystävä. Enkä halua viisumien uudelleenkäyttöönottoa Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen kansalaisille, mutta ennen kaikkea toivon ja perustavasti toivon sitä, että niin Kanada kuin Yhdysvallatkin soveltavat viisumivapautta Puolaan, Romaaniaan, Bulgariaan, Kyprokseen ja Kreikkaan herra Avramopoulos, älkää luulkokaan, että minä en arvostaisi teidän työtänne. Arvostan sitä kovasti. Ja arvostan myös ö, sopusointua strategian ja tehokkuuden välillä nimenomaan tässä aiheessa. Mietitäänpä Yhdysvaltojen kongressia. Kannattaisiko sen päättää delegoidun säädöksemme edessä – ottaa käyttöön myös muille jäsenvaltioille valtioille viisumivelvoite. Silloinkin kongressin pitäisi todella toimia eri tavalla. Sen pitäisi, sen pitäisi toimia, jos se haluaa asettaa poikkeuksen viidelle jäsenvaltiolle. Sen täytyisi toimia vahvasti myös, jos se haluaa ottaa kaikille jäsenvaltioille viisumin käyttöön. Olisi todella hyvä, jos Yhdysvaltojen kongressi lainsäädännöllisesti nyt tässä, siellä olisi liikehdintää. No, mitkä ovat seuraamukset? No, seuraamuksia täytyy arvioida. Mutta komissio, koska komissio on aivan tähdellinen osa EUn monisyistä rakennetta, komission täytyy olla se, joka välttää kielteisiä vaikutuksia. Ja komissio se, jonka täytyy varmistaa lainsäädännön täyttäminen. Komission perussopimustemme vartija. Minä jo sanoin aikaisemmin, että tämä on todellinen kuuma peruna, joka meidän täytyy jollakin tavalla saada ratkaistua. Komission täytyy hoitaa omaa tehtävänsä, pitää kiinni lainsäädännöstä 539-2001 asetuksesta ja harjoittaa todella, tehdä kova, todella kovaa poliittista ja diplomaattista työtä tässä. Kiitos position could not be made any... Tätä ei olisi juuri voinut selkeämmin sanoa parlamentin näkökulmasta. Edustaja Sippel. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiittelisin kovasti edustaja Diastemera, joka on näin kattavasti asian esittänyt. Voin vain antaa tukeni hänen puheenvuorolleen, mitä tulee siihen, miten johdonmukaisesti pitäisi toimia tai mitä voi muuten tapahtua. Olen kovin huolissani siitä, Minkälainen meidän viestimme nyt on, kun käsittelemme tätä kysymystä? Meillä on selkeä sopimus, muun muassa Kanadan ja Yhdysvaltain kanssa. Siinä on selkeä aikataulu, että vastavuoroisesti mahdollistamme viisumittoman matkustamisen. Jos sitten kukaan ei pidä tästä kiinni, siitä ei vain noudateta. Ja komissio sitten epäröi, ehkä muut myös, delegoitujen säädösten edistä, esittämistä, koska sillä voi olla tietyt vaikutukset. Ja kuten Diastemera jo sanoi, emme oikeastaan halua vaatia viisumia kaikille yhdysvaltalaisille tai kanadalaisille. en tiedä, saadaanko tässä kuussa vielä sopimus. Käänteisesti amerikkalaiset eivät ole yhtä varovaisia. He eivät itse pidä lupauksistaan kiinni ja nyt uhkailevat meitä sillä, että – viisumivelvoitus voidaan ottaa käyttöön kaikkien 28 jäsenvaltion kansalaisten osalta, eikä sitten voida sanoa, että me emme voi, halua nyt reagoida, kun tämä on meillä vaarallista. Kylläkään on ajateltava, että presidentti tai kongressi Yhdysvalloissa sanovat, että eurooppalaisia voi kohdella miten tahansa, koska jos sopimuksista ei pidetä kiinni, sillä ei ole mitään vaikutuksia. Meidän on huomattava, että päätöksemme nyt ei vaikuta ainoastaan viisumien vastavuoroiseen tunnustamiseen, vaan tämä liittyy myös siihen, miten voidaan luottamuksen hengessä tehdä yhteistyötä toisten kanssa. Siksi on tärkeää, että todella huolehditaan nyt siitä, että delegoitussäädös saadaan, ja teemme kaikkemme, jotta viisumivapaus toimii vastavuoroisesti Yhdysvaltain, Kanadan, mutta myös jokaisen 28 jäsenvaltion osalta. Tässä ei pitäisi vielä odotella kuutta kuukautta tai paria kolmea vuotta, vaan tässä pitäisi edetä mahdollisimman pian. Thank you, Brigitte. Kiitos. Seuraava puhe, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja, komission jäsen. Viimeisten kahden vuoden aikana kun ajattelemme vuoden 2013 asetusta. Euroopan komissio on arvioinut tilannetta, joka liittyy vastavuoroisuuden puutteisiin viisumiasioissa. Tämä tilanne vaikuttaa miljooniin kansalaisiin Puolassa, Romaniassa, Kyproksessa ja muualla. Komission piti ryhtyä toimiin Tämä tarkoittaa sitä, että piti hyväksyä tämän äh, äh, delegoitu säädös. Tämän sijaan 12. huhtikuuta, kun määräaika koitti, komissio päättikin siirtää tämän tehtävän Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Asetus on kuitenkin määräyksinen hyvinkin selkeä. Puheenjohtaja Claude Moraes tämä jo mainitsi komission pitää hyväksyä delegoitu säädös, joka liittyy visumijärjestelmän määräyksiin. Mielessä on pidettävä se, että kyseinen kolmas maa ei ole viisumivaatimustaan poistanut 24 kuukauden ajanjakson aikana tämän päätöksen jälkeen. Määräaika siis oli huhtikuussa tänä vuonna. Kysynkin, miten ajattelette, että Euroopan unionin kansalaiset, aivan erityisesti näissä tietyissä jäsenvaltioissa, joita asia koskee, näkevät tämän asian? Mitä tämä, miten tämä vaikuttaa unionin imagoon? Ihmisillä on sellainen vaikutelma, että meillä on Eurooppa, jossa on ikään kuin kahden luokan kansalaisia. Ottaako komissio vakavasti eh, tätä tilannetta vai uhkaileeko se vain eikä aiokkaan toteuttaa näitä uhkauksiaan? Komission tulisi kuitenkin olla perussopimusten vartija. Kaikki sopimusten määräykset ovat samanarvoisia. Ei voida vain valita, mitä halutaan puolustaa ja mitä ei. Kiitos. Olisi pitänyt sanoa, että te olette tässä aiheessa varjoesittelijä. Edustaja Gabriel, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Аз най-напред бих искала да благодаря на комисар. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission ja sen Avramopoulosia. Hän on sitoutunut tähän asiaan ja hän on ajanut johdonmukaista politiikkaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa viime kuukausien aikana, jotta voitaisiin huolehtia viisumien vastavuoroisesta tunnustamisesta. Viisumivaatimuksen poistaminen on tärkeä koko Euroopan unionille ja aivan erityisesti se on tärkeä omalle maalleni Bulgarialle. Siksi, että bulgarialaisilta vaaditaan edelleen viisumi Yhdysvaltain tai Kanadan matkustettaessa. Heinäkuussa kun tapasitte John Mahkomen, oli esitetty hyvin selkeitä kantoja sitä, että tien kohti viisumivapautta pitäisi olla paremmin kohdennettu. Ja tässä haluaisin sanoa yhden asian – Ensimmäiset tulokset ovat jo näkyvissä. Viime viikolla Bulgarian pääministeri kävi vuoropuhelua Kanadan pääministeri Trudon kanssa ja Kanadassa tehdään jo työtä visumivelvoitteen kaatamiseksi bulgarilaisten osalta. Vuonna 2017 Kanada hyväksyi sen, että bulgarialaiset matkustavat maahan ilman viisumia, jos eivät matkustaneet sinne aikaisemmin tai käyttäneet Yhdysvaltain viisumia. Sitten vähän myöhemmin viisumin vapaa matkustaminen on mahdollinen kaikkien Bulgarian kansalaisten osalta. Tässä tietenkin pitää ottaa huomioon myös tietyt tekniset ja hallinnolliset ongelmat – jotka ehkä vaativat sitä, että aikarajaa voitaisiin lykätä toukokuun ensimmäisen päivän vuonna 2018. Joka tapauksessa voimme hyvin selkeästi nähdä nyt jo tuloksia, ja ne liittyvät komission työhön. Joten kyllä, Bulgariassa näemme myönteisiäkin tuloksia tällä hetkellä. Samalla olemme edelleen sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että ihmisille synny sellaista käsitystä, että Euroopassa on kahden luokan kansalaisia. Tulosten tulisi olla nopeita, näkyviä, käytännössä nähtäviä. Siksi kysyisin, että uskotteko, että se mitä Kanadan kanssa on saatu aikaan tähän mennessä, voisi auttaa meitä tiellä eteenpäin kun ajatellaan tämän aiheen käsittelyä Yhdysvaltain kanssa. Voisiko Kanadan malli olla tässä esimerkkinä? Mitkä ovat haasteet? Kiitos. Thank you, Mrs. Gabriel. Kiitos, edustaja Gabriel. Halla, olkaa hyvä. Te olette pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhykäisesti. Mitkä ovat Yhdysvaltojen esittämät tarkat vaatimukset äh, viidelle kyseessä olevalle jäsenvaltiolle ja ovatko nämä vaatimukset sellaisia, että nämä viisi jäsenvaltiota voivat ne täyttää lähitulevaisuudessa. Haluaisin lisätä sen, että olen täysin yhtä komission jäsenen ja komission kanssa siitä, että konfliktiin lähteminen Yhdysvaltojen kanssa ei olisi missään määrin viisasta ja se osuisi omaan nilkkaan, eikä se johtaisi toivottuun tulokseen. Euroopan, unio, Euroopan unioni on hyvin heterogeeninen maajoukko ja vaikka teeskentelisimmekin, niin se kyllä sitä on ja minä kyllä ymmärrän, että Yhdysvallat ei näe tätä samalla tavalla. Minä voin vain kuvitella, mitä nykytilanne, miten nykytilanne vaikuttaa Euroopan unionin imagoon Bulgariassa, Romaniassa ja muissa maissa. Mutta täytyy myös kysyä, mitä EUn imagolle tapahtuisi kaikissa muissa jäsenvaltioissa, jäljelle jääneissä 23 jäsenvaltiossa, jos ne menettäisivät viisumisvapausjärjestelmänsä Yhdysvaltojen kanssa, koska ne ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita. Kiitos. Um, I have two members. Kiitos. Vielä on kaksi puheenvuoropyyntöä, Wikström ja Raaden, ja sitten lista suljetaan. Edustaja Wikström, olkaa hyvä. Thank you very much and thanks to... Kiitos oikein paljon. Kiitos teille komission jäsenet, että olette täällä tänään. Minusta tuntuu, että tässä nyt toistetaan jo se harjoitus, joka toteutettiin noin kuukausi sitten. Emmekä me tässä etene. Mikä tämä diplomaattinen lähestymistapa oikein on, kun tiedämme, että se mitä tässä meillä on, on sellainen tilanne, että asetusta pitäisi täysin noudattaa artikla 1.4 F erityisesti. Delegoitussäädös tarvitaan komissiolta. Ymmärrän syyt kyllä, diplomaattiset yritykset päästä tuloksiin, mutta mitään tuloksia tähän mennessä ei ole saatu aikaan. Olen aivan samaa mieltä tässä esittelijän kanssa. Olen tällä hetkellä ylpeä siitä, että tällä parlamentilla on edelleen periaatteellisia jäseniä, kuten Diastemera, joka puolustaa tätä toimielintä, puolustaa EUn kansalaisten asemaa. Ja erityisesti näiden kyseisen viiden maan kansalaisia. Hehän voivat nyt ihailla tätä henkilöä, joka puolustaa heidän asemaansa yhä uudestaan komissiota vastaan. Todella pahoittelen, että tilanne on tällainen. Miksi, haluaisin tietää, komissio, on niin, että EU:ssa ollaan aina altavastaajana. Meidän taloutemme on vahvempi, meitä on enemmän. Miksi meidän pitää luovuttaa jatkuvasti uudestaan, uudestaan, uudestaan? En ymmärrä. Oikeudellisesti olen oikeusasioiden valiokunnan jäsen myös, vaikka täällä valiokunnassa on niin paljon työtä tällä hetkellä, että olen aina täällä, mutta oikeudellisesti tämä todella osoittaa, että komissio on epäonnistunut, kun komission olisi pitänyt tässä toimia. Komission toimimattomuudella pitäisi olla myös tiettyjä vaikutuksia, eli me voisimme oikeastaan toimia teidän tänne vastaan tässä, eli näin noudatettaisiin täysin kaikkia sopimuksia. Kaikkea. Toivoisin, ettei tällainen tilanne nyt pääsisi syntymään. Todella toivon, että tämä ongelma saadaan ratkaistua, mutta samalla on otettava harkintaa sekin, että tässä on niin paljon pelissä, kun ajatellaan Yhdysvaltain kanssa somittavia sopimuksia. Me puhumme TTIP-sopimuksesta. Kyseessä kaksi suurinta maailman demokratiaa. Ja silti vastavuoroista kunnioitusta ei ole tällä hetkellä, joten mitä voimme ajatella tulevaisuuden yhteistyöstä tai tulevaisuuden kauppasopimuksista näissä oloissa? Minä todella vakaasti uskon, että komission ei tulisi enää vain esittää näitä tiedonantoja, vaan lähteä toimimaan asetuksen vaatimusten mukaan. Toisin sanoen, kantaa oikeudellinen vastuu ja saada tässä nyt jotain aikaan. Ja vielä kerran, kyllähän meidän pitäisi tuntea, että voimme toimia vapaasti tässä. Emme me ole ennalta vastaina näissä kysymyksissä, eikä meidän pitäisi luovuttaa ainoastaan siksi, että meitä painostetaan. Tässä on kyse vastavuoroisista eduista, että saataisiin tämä asia sovittua. Vastavuoroisuutta todella tarvitaan. Kuvitelkaa, jos me jättäisimme ulkopuolelle viisi Yhdysvaltain osavaltiota ja puhuttaisiin näistä ikään kuin toisen luokan osavaltioista, joissa on toisen luokan asukkaita, kansalaisia. Olen kollegan kanssa tässä ihan samaa mieltä, että meidän on osoitettava näille viidelle maalle, näiden viiden maan kansalaisille, että me suhtaudumme vakavasti ihmisten huolenaiheisiin. Ja todella haluaisin puhua nyt toivon puolesta, Toivon todella komission sen, että voitte päästä nyt etenemään tässä. Tämä olisi minun vetomukseni. Tuen tässä todella esittelijän kantaa. Edetään nyt, ei enää näitä tiedonantoja, ei enää toisteta tätä samaa harjoitusta. Mr. Rade, before... Sitten edustaja Rade, ennen kuin komissio sen saa uudelleen puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja arvoisa komission jäsen. Komission diplomaattiset ponnistelut ovat totta kai tärkeitä. Nyt kuitenkin aikaa on kulunut aivan liikaa. Edistystä Kanadan suhteissa on toki tapahtunut. Viime viikolla Bulgarian pääministeri sai Kanadan taholta tiedon, että viisumivapaa matkustusoikeus vaiheittain myönnetään vuodesta 2017 alkaen täysin kattavan järjestelyyn sitten päästään vuoteen 2018 mennessä. Komission tiedottaja ei tätä kuitenkaan ole vahvistanut. No sitten kun ajattelemme Bulgarian ja Romanian kansalaisten viisumivapaus järjestelmää Yhdysvaltain suhteen, niin kun vaalit Yhdysvalloissa pidetään ja uusi hallinto tulee voimaan, niin jonkinlaista edistystä kenties voidaan odottaa. Minkälaista aikataulua te ajattelisitte? Minkälaista politiikkaa ja millä aikataululla Yhdysvalloissa vaalien jälkeen tässä asiassa voitaisiin edetä. Komissiohan antaa merkkejä toiminnallaan siitä, että kumppanuus Kanadan ja Yhdysvaltain kanssa on tärkeämpää kuin se, että kaikkia EUn kansalaisia kohdeltaisiin tasa-arvoisesti. Ettekö katso, että olisi tärkeämpää pitää kiinni EUn lainsäädännöstä ja asettaa etusijalle solidaarisuus EUn sisällä, eikä sitten toimia niin, että tämä vaikuttaa kielteisesti suhteisiimme. Kiitos, edustaja Radel. Komission jäsen varmasti tuli paikalle ja olettikin aivan oikein, mitä tulman pitää. Mutta kenties ette aivan tiennyt, kuinka intohimoisesti jäsenet tällä hetkellä tästä aiheesta puhuvat ja hyvin yksityiskohtaisestikin. Meillä on ollut kolme koordinaattorikeskustelua, Dias de Mera on ollut paikalla. Haluaisin mainita toisenkin seikan. Te avauspuheenvuorossanne totesitte, että toivotte, että Libe-valiokunta pitää tätä aihetta esillä kaikella kunnioituksella. Jäsenten puheenvuorot muistaen. Varmasti havaitsitte sen, että kun kävimme Washingtonissa, niin siellä käytiin todellakin vahvaa näkemysten vaihtoa Yhdysvaltain kumppaneiden kanssa tästä aiheesta. Ja he ymmärsivät, että me emme halua toisen luokan kansalaisia EU-hun. Yhdysvallat toki voi suhtautua EU-hun tietyllä tavalla, mutta kyllä tämä kanta Washingtonissa tuli aivan selväksi. Libe-valiokunta on tehnyt kaikkensa. On tehnyt kaikkensa Meillä on selkeä velvoite, mikä kohdistuu myös komissioon. Tänään olette kuullut varsin kattavan näkemyksen valiokunnasta kautta kaikkien poliittisten ryhmien. En usko, että jää sijaa epäilyksille. Me näemme, että meillä on velvoite tällaiseen menettelyyn, joka loisi myös poliittista painetta. Katselen nyt kollegoiden suuntaan ja sieltä varmaan ollaan samaa mieltä, että tämä on se etenemistie. Tämä on valitsemamme tie ja me seuraamme tätä vielä suullisella kysymyksellä ja täysistuntokeskustelulla. Kun ajatellaan menettelytapaa ja toisaalta politiikkaa ja näitä jäsenvaltioita, niin kyllä nyt on jo korkea aika kuulla teidän vastauksianne. Kiitoksia, Claude. Niin, minä kyllä suhtauduin äh, hyvin realistisesti tähän. Äh, puhun nyt poliitikkojen kanssa ja pyydän lähestymään tätä koko kysymystä poliittisella tavalla, tavalla ei teoreettisesti eikä oikeudellisesti. Näin minä yritin myös omassa johdannossani tuoda esille. Hyvät ystävät, hyvät parlamentin jäsenet, minä erittäin huolella kuuntelin teidän huomioitanne Aluksi sanoisin, että olen yhtä mieltä huolestanne asioiden nykytilan suhteen. Minä olen yhtä lailla huolestunut, kuten aikaisemminkin sanoin. Loppujen lopuksihan me kaikki haluamme saman asian, eli täyden viisumi vastavuoroisuuden kansalaisillemme, jotka matkustavat Yhdysvaltoihin ja Kanadan kaikille EU-kansalaisille. Me olemme myös tietoisia oikeudellisista velvoitteistamme ja kuten sanoin, komissio noudattaa lainsäädäntöä toimielimenä. Mutta olemme vakuuttuneita siitä, että viisumivapauden keskeyttäminen Yhdysvaltojen suuntaan ei olisi johtanut viisumivastavuoroisuuteen. Päinvastoin, minä todella uskon siihen, että yhdenkään toimielimen etujen mukaista ei ole nyt viedä asiaa EU-tuomioistuimeen ja tapella toisiaan vastaan. Tämä ei johtaisi täyteen viisumivapauteen Yhdysvaltojen tai Kanadan kanssa. Meidän, meidän, meidän tällä hetkellä tiemme on se, että meidän täytyy käyttää kaikki neuvottelutiet hyväksemme. Poliittinen keskustelumme Kanadan kanssa tulee todennäköisesti johtamaan tuloksiin hyvin pian. Pyydän teiltä vielä hieman kärsivällisyyttä. Yhdysvaltojen kanssa meidän täytyy edelleen jatkaa neuvottelujamme niin nyt kuin marraskuun vaalien jälkeenkin. Me olemme kaikki poliitikkoja. Me tiedämme, millainen ilmapiiri siellä on. Me tiedämme, miten näitä kysymyksiä voidaan käyttää myös sisäpoliittisesti Yhdysvalloissa. Minä todella kehotan teitä nyt odottamaan meidän kanssamme tämän asian suhteen. Me emme luovuta ennen kuin olemme saavuttaneet täyden viisumi vastavuoroisuuden, kuten alussa sanoin, kaikille kansalaisillemme. Nykytilanne Yhdysvalloissa, palatakseni tähän. Siellähän on vaalit ja tällä hetkellä tässä tilanteessa ei menestystä voida saavuttaa. Minä haluan tämän tehdä hyvin selkeästi. Tämä on meidän arviomme. Delegoidun säädöksen hyväksyminen olisi johtanut välittömästi jopa ennen kuin Euroopan parlamentti olisi omaa kantansa voinut antaa. Se olisi johtanut viisumivapauden keskeyttämiseen kaikkien EU-kansalaisten osalta, myös Kanadan suhteen. Meillä on selkeitä merkkejä siitä, että delegoidun säädöksen hyväksyminen olisi, ei olisi tuottanut toivomaamme tulosta poliittisessa prosessissa. Yhteislausunnonhan te tunnettekin ja siinä Kanadan sitoutunut tekemään yhteistyötä meidän kanssamme niin, että saavutetaan täysi viisumivastavuoroisuus. 11. heinäkuuta ministerineuvoston ministeritason lausunto ei olisi voinut selkeämpi ollakaan. Kanada lupasi, että palataan asiaan syksyllä selkeällä aikataululla Bulgarian ja Romanian viisumi vapauden myöntämisen osalta. Minä en voi vielä vahvistaa teille päivämääriä, mutta suhtaudun luottavasti siihen, että saamme hyviä uutisia Kanadasta hyvin pian. Jopa ihan tulevina tunteina. Yhdysvaltojen suhteen seuraamme samaa strategiaa samalla sitoumuksella. Herra Hallaho, esitette minulle kysymyksen. Yhdysvaltojen mielentilasta. No, yksikään näistä ö, viidestä jäsenvaltiosta, jotka tarvitsevat ö, ö, viisumia ei täytä näitä kriteerejä 3 prosentin, 3 prosentin viisumia päämässä tasa. Kypros 3,5, Kypros, Bulgaria 6,4, Romania 11,3 ja Romania 5,3. Jos näille kaikille jäsenvaltioille annettaisiin viisumivapaus, Yhdysvaltojen kongressin pitäisi muuttaa lainsäädäntöä ja muuttaa tätä 3 prosentin kynnystä. Ja kongressissa tällä hetkellä ei näytä olevan mitään halua tähän, ja te tiedätte tämän. Hyvä Cecilia. Sinä painostat minua. Teet sen täällä ja teet sen myös suljettujen ovien takana, mutta ei se minua haittaa mitenkään. Kyllä me teemme kovasti työtä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana komission on tehnyt kovasti työtä sen eteen, että EU-kansalaiset voisivat matkustaa mahdollisimman vapaasti. Muistutan, että 2004 vuoden EU-laajentuminen toi käsittelyyn useita uusia ei-vastavuoroisuustapauksia. Vuonna 2005 18 jäsenvaltiota äh, tai Schengenin liittyy assosioituneita maita asettivat viisumivaatimuksia äh, kolmansille maille. Nyt meillä on viisi jäsenvaltiota ja kaksi kolmatta maata, joiden kanssa on vielä ongelmia. Vastavuoroisuus on aina ollut korkealla poliittisessa agendassamme. Ei tarvitse sanoakaan sitä, että me jatkamme työtämme edelleen niin, että kaikki tällaiset vastavuoroisuuden puuttumistapaukset ratkaistaan. Ja sitten vielä yksi poliittinen huomio tähän Kyllä, meillä on poliittinen, meillä on oikeudellinen vastuu, meillä on poliittinen vastuu myös. Meillä on vastuu varmistaa viisumivapaus kaikille Euroopan unionin kansalaisille ja vastuu siitä, että kaikilta EU-kansalaisilta ei viedä viisumivapautta. Tämä on erittäin selkeä. Ja minä todella pidän mielessäni teidän tänään ilmaisemanne kannat yritin hieman valottaa näitä asioita, joita me teemme komissiossa. Ja vielä kerran haluaisin Claude kiittää siitä, että kutsuitte minut tänne. Ja kiitän tästä selkeästä, vilpittömästä ja rakentavasta vuoropuhelusta. Ja tiedätte, minä pidän aina lupaukseni minun valiokunnalleni, tiedätte, että minä pidän live-valiokuntaa perheenä, niin minä tulen tiedottamaan teille prosessin kaikista vaiheista, kaikista saavutuksista. Ja kiitän vielä kerran siitä, että tänään avoimesti keskustelitte kanssani tästä aiheesta. Kiitos. Oh, sorry. Kiitos komission jäsen. Vielä pieni työjärjestyspuheenvuoro, Sofi. Vai... Niin siis, jotta nyt ymmärsin oikein, voiko vastauksen yhteenveto olla, että minä kieltäydyn toteuttamasta tehtävääni komission jäsenenä, koska politiikka on tärkeämpää kuin laki. Diplomaattiset suhteet ovat minusta tärkeämpiä kuin kansalaisten oikeudet. Siis ihan vain, jotta tietäisin, ymmärsinkö oikein. Jos siis kieltäydytte toteuttamasta, kääntämästä velvollisuutta, niin olisin Viksumin kanssa samaa mieltä siitä, että me voisimme mennä tuomioistuimen parlamenttina. Uh, no, eihän se mikään työjärjestyspuheenvuoro ollut. Thought it was to be, but... No ei kukaan niin luullutkaan. no niin. Okay, Monica, what are you... Monica, mistä on kyse? jos vielä komission jäsenellä on hetki aikaa tähän pienen draamaan, niin Dias Demerallakin on oikeus käyttää puheenvuoro esittelijänä. Diastemera, haluatteko käyttää puheenvuoron? Sí, muchas gracias, señor. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No niin, herra komission jäsen. Todellakin, me käymme nyt poliittista keskustelua, mutta aikaisemminkin jo totesin, että tässä on kysymys myös menettelytapa keskustelusta ja asetuksen 539-2001 täyttämisestä. Tiivistettynä siihen, mitä juuri, tiivistettynä se, mitä juuri kuulitte tuossa, on seuraavaa. Me tulemme hyvin sitkeästi, hyvin sisukkaasti vaatimaan tätä asiaa. Puheenjohtaja Claude Moreis tämän totesikin meidän täytyy elää edelleen tämän vaatimuksen kanssa. Kysymys on Euroopan parlamentin komission suuntaan harjoittamasta painostuksesta. Tämä on nyt on aivan ilmiselvä. Yhdysvaltojen kongressin mielentila, käyttääkseni teidän ilmaisuanne, se mielentila ei ole yhteensopiva Euroopan parlamentin mielentilan kanssa. Ja strategisesta näkökulmasta katsottuna kerron teille, mitä tässä kannattaa mikä meille sopii? No, strategia. Strategiahan ei yleensä julkaista, se pannaan täytäntöön, mutta minä tulen kyllä sitä julkisesti esittämään. Antakaa nyt delegoitu säädös ja tulette näkemään, millä tavalla Yhdysvaltojen kongressi tulee toimimaan. Antakaa delegoitu säädös koska se on teidän työvälineenne, se on teidän asenne, perusasenne tässä neuvottelussa. Ja silloin kongressin täytyy liikehtiä, koska jos se haluaa uhkauksen sävyssä sanoa, että hahaa, mutta mehän voimme kongressissa asettaa uudelleen viisumivaatimuksen kaikille 28. Tämä johtaa keskusteluun kongressissa. Sama keskustelu, mitä mihin johtaisi myös delegoitusäädös yksi seurasta toisesta, mutta antakaa nyt delegoitu katsotaan mitä sitten tapahtuu ja se Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät lopullisen päätöksen sitten. Mutta nyt odotamme delegoitua säädöstä teiltä, me vaadimme sitä hyvin sitkeästi. Ja me kyllä ymmärrämme ja kiitämme teitä diplomaattisesta kyvystänne, mutta muistakaa, että Euroopan parlamentti painostaa teitä. I really applaud, well, physically we're applauding. Me aplodeeraamme ihan fyysisestikin Diasne Meeran puheenvuoron jälkeen. Ikävä kyllä pitkitämme nyt tätä käsittelyä, mutta minähän sanoin jo aiemmin komissiolle, että on poliittinen toimio sinällään, kun käynnistää tämän menettelyn. Libe-valiokuntaa ei voi koska, koskaan ikään kuin holho, holhota, siihen ei voi suhtautua holhoavasti. Jos kuulitte nyt Jasne Erän puheenvuoron, niin hän toi teille ikään kuin suunnitelman, jolla voitaisiin käynnistää tämä menettely. Ja sitten voi jäädä katsomaan, miten käy. Tätä me pyydämme. Teillä ei ole nyt tässä minkäänlaista epäilyksen sijaa sille, mitä, mitä valiokunta haluaa. Olette kuullut aivan selkeät askelmerkit valiokunnasta. Ymmärrämme aiheen poliittisen luonteen ja ymmärrämme myös menettelytapaan liittyvät velvoitteet, joita teillä on. Dias de sanoi tämän todellakin osuvasti. Ja Intveld totesi, että komissiolla on juridinen velvoite. Tätä haluan painottaa. Me ymmärrämme valiokunnassa tämän aivan hyvin. miksi nyt sitten ei käynnistettäisi tätä menettelyä? Tämä on vielä se seikka, minkä haluan painottaa. Haluatteko vielä tähän todeta jotakin? Niin, voiko kysyä poliitikolta mikin edessä, että haluatteko vielä puhua? Minä haluaisin vedota. Painostakaa meitä enemmän, niin saamme vahvemmat argumentit taaksemme. Thank you, colleagues. Kiitos siitä, että olitte paikalla. Kiitos kollegat keskustelusta. Mr. is on his way, so we have to wait one minute. Colleagues, um, we have the point. Kollegat, Kohta 11. Esittelijä on juuri matkalla tänne. Yhden minuutin tauko. Kiitos. Okay, colleagues, if you, those taking part in the debate, if you want to... Kollegat, jos istutuisitte, niin voimme käynnistää kohdan 11 käsittelyn. Kyseessä on perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015. Esittelijämme on Josef Nagy. Aivan lyhyt alustus tähän aiheeseen. Käsittelemme nyt tarkistuksia ja kyseessä on vuosikertomus perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa, niin kuin kollegat tietävät, niin kyse on tämän valiokunnan kannalta yhdestä keskeisestä vuosikertomuksesta. Siinä käsitellään kattavasti äh, tärkeitä kysymyksiä. Nyt meillä on yli 900 tarkistusta, 986 tarkistusta mietintöön edustaja Nagi esittelijänä esittelee meille tilanteen tarkistusten osalta. Ja varjoesittelijöitäkin on paikalla, he saavat tämän jälkeen puheenvuoron. Ensin esittelijä. Hän voi ryhtyä analysoimaan näitä 986 tarkistusta. Esittelijä, oletteko valmis? Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Ensin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tarkistuksia tehneet tähän mietintöön. 986 tarkistusta. Riittävä määrä. Käännöksinkin menee vähän aikaa. Joten nyt pyrimme laatimaan kompromisseja. 111 tarkistusta ainoastaan näihin ensimmäisiin kohtiin. Siis useita satoja näihin luetelmakohtiin, joten hyvä, jos saadaan kompromissi, että mene koko päivä äänestämiseen. Sitten vähän työtavoista. emme ota sellaisia tarkistuksia, jotka liittyvät vuoteen 2016, koska valtava määrä tarkistuksia on esitetty vuoden 2016 asioihin. Me puhumme tässä mietinnössä vuodesta 2015. Esimerkiksi siellä on viitattu ihmiskaupan vastaisen direktiivin – asemaan, mutta se on jo siellä mietintöluonnoksessa, eikä oteta myöskään ihmisoikeustuomioistuimen tapauksia, kun tässä on tehty suositus, joka koskee kaikkia tapauksia ihmisoikeustuomioistuimessa. Kaikki hyödylliset tarkistukset voin ottaa huomioon, mutta meidän on pyrittävä välttämään päällekkäisyydet myös. Sitten oikeusvaltion periaatteisiin liittyvät tarkistukset. Edustaja Sofi Netfeld tekee hienoa työtä tämän suhteen. Eikä meillä ole tarkoituksena nyt tehdä päällekkäistä työtä tai puuttua hänen työhönsä, mietintönsä tarkistusten kautta, joten me pyrimme puhumaan yleisemmin perusoikeuksien kannalta juuri. Monia hyödyllisiä tarkistuksia on tehty lasten oikeuksien interryhmästä esimerkiksi ilman holhoja kulkeviin lapsiin liittyen. Me haluamme kunnollisen järjestelmän, jossa jäsenvaltiot vaihtavat tietoa tehokkaasti. Eilisessä Varjoesittelijöiden kokouksessa tästä puhuttiin. Sitten digitaalisista uu- oikeuksista laaditaan uusi kohta. Kun näemme, että tässä on todella tärkeä seikka nähdä, miten uusi teknologia liittyy perusoikeuksiin. Nettihäirintä, oikeudet internetissä – lasten oikeudet internetissä ja lennokkien käyttö esimerkiksi. Monet kysymykset siis liittyvät perusoikeuksiin. Enkä haluaisi tässä nyt hukkua yksityiskohtiin, joita käsitellään myös omissa mietinnöissään, joten pyytäisin ymmärrystä sille, että 986 tarkistusta on niin suuri määrä, että kaikkia ei voida täysin kattaa tässä mietinnössä. Me todella teemme kovasti töitä, jotta saisimme aikaan kompromissit, jotka kattavat kaikki ajatukset, joita meidän lähetätte. Emme voi jokaista sanamuotoa ottaa huomioon. Minusta tuntuu, että saamme näin kattavan kuvan vuoden 2015 perusoikeuksista EU-ssa. Ja nyt kuuntelen mielelläni kommentteja. Kiitos. Always a, a big job. Kiitos. Kun on näin paljon tarkistuksia, niin valtava työmäärähän tämä aina on. Monet kollegat haluavat käyttää puheenvuoron tarkistuksesta. Lähdemme liikkeelle. Kristinistä, olkaa hyvä. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette présentation. Kiitos tästä esityksestä. Halusin palata muutaman tarkistukseen, jotka olen yhdessä kollegaa Silvi Giomin kanssa jättänyt. Tarkoitus oli äh, vahvistaa tiettyjen seikkojen käsittelyä tässä mietinnössä. Ne eivät ole kovinkaan yksityiskohtaisesti tulleet käsitellyksi valitettavasti tässä vaiheessa meistä on keskeistä, että täsmennettäisiin sitä, mitä tarkoittaa naisiin kohdistuva väkivalta. Kyseessä on perusoikeuksien vakava rikkomus ja myös brutaali syrjinnän muoto. Se on toisaalta syy ja myös seuraus eriarvoisuuteen miesten ja naisten välillä. Tämä ongelma koskee koko unionia. Sillä on vaikutuksia uhreihin ja koko yhteiskuntaan. On ikävää, että naiset ja tytöt eivät saa samanlaista suojaa väkivaltaa vastaan unionin jäsenvaltioissa, missä he eh, asuvat. Sen takia onkin tarpeen parantaa taistelua väkivaltaa vastaan, ja tämäkin eh, pätee eh, vuonna 2015. Meillä on myös Istanbulin yleissopimus. Tämä velvoittaa unionia ja kaikkia jäsenvaltioita pitäisi mennä pidemmälle unionissa ja ehdottaa erityistä direktiiviä. On tärkeää korostaa kahta seikkaa. On suojeltava kaikkia seksistisen väkivallan uhreja, mukaan luettuna sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, olipa sitten syrjintä minkä muotoista tahansa. Sitä ei voida missään olosuhteissa hyväksyä. Tarkistuksissa korostamme myös sitä, että ihmiskauppa ei saa olla Äh, sellaista, että se vaikuttaa perusoikeuksiin ja ihmisiin, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Meillä on myös äh, hallinnollisia menettelyjä, jotka pätevät ihmiskaupan uhreihin ja alaikäisiin ilman huoltajaa matkustaviin. Meillä on Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksista, jonka EU on vahvistanut. Sitten olemme jättäneet tarkistuksia keskeisestä seikasta, joka ei ole mukana mietinnössä ja joka liittyy oikeusvaltion suojelemiseen. Kyseessähän on perusperiaate, jolle EU pohjautuu ja se on myös perusoikeuksien kannalta tärkeä. Vuonna 2015 aihe oli hyvin ajankohtainen valitettavasti. Tulisi pohtia sitä, miten tilanne on kehittynyt vuonna 2015-2016. Sofi Insfeld aihetta käsittelee, mutta kyllä tämä pätee myös vuoteen 2015. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Koratsa Pilt, olkaa hyvä. Thank you very much, Kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tässä kiittää onnitella kollega Josef Nagia siitä, että, että hän otti niin monia tarkistuksia ja hyvällä tavalla mukaan lasten oikeuksien luku. Minä olen Euroopan parlamentin intergroupin puheenjohtaja tässä aiheessa ja olen hyvin iloinen tästä ja pyydän kaikkia kollegoja tukemaan tätä lasten oikeuksien suojeluverkossa tämän mukaan ottaminen ja profiloinnin kieltäminen, samoin suora, suoran mainonnan kieltäminen ja tietosuoja verkossa on äärimmäisen tärkeää. Tässä on kysymys lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja kadonneista lapsista. Ja toivon, että kaikki voitte nyt tukea tätä. Ja koska tässä mietinnössä on kysymys perusoikeuksista, niin ääriliikkeiden nousu Euroopan unionissa johtaa siihen, että meidän täytyy jälleen kerran muistuttaa meille, että homofobia, mopaus, seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä syrjintä on perusoikeuksien loukkaamista ja tätä ei voida hyväksyä. Vielä kerran haluaisin muistuttaa neuvostoa ja komissiota siitä, että syrjimättömyysdirektiivi, joka nyt jumittaa neuvostossa, se, sen pitäisi nyt mennä eteenpäin. Tämä on perusoikeuskysymys myös. Ja toivottavasti tämä mietintö nyt tarjoaa mahdollisuuden päästä syrjimättömyysdirektiivin kanssakin eteenpäin. Um, and Katerina Cinici, please. Kinichi, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos paljon Claude. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Nagia ja kaikkia varjoesittelijöitä. Nyt on tehty hyvää työtä ja paljon. Ja kiittäisin siitä, että tämä työ varmasti saada myös päätökseen. Haluaisin kiittää edustaja Nagia siitä, että hän otti ottaa huomioon alaikäisten oikeudet, joihin Koratsa Viltkin viittasi. Sitten haluaisin ottaa esiin toisen seikan. Perusoikeuksissa pitäisi ottaa huomioon myös nettiin liittyvät ongelmat. Yksi asia, joka on tärkeä tuoda esiin, on oikeus tulla unohdetuksi, eli että netistä saadaan omaa arvoa haittavaa sisältöä poistettua. Omassa maassani varmasti muissa myös on nähty itsemurhatapauksia. Ehkä tämä kohdistuu lähennä naisiin ja vähemmistöihin. Vähemmistöt ovat usein tällaisen netihäirinnän kohteena. Kiittäisin edustaja Nagia, joka tekee mielestäni hyvää työtä. Minun mielestäni tällaiset perusoikeuksien suojelukysymykset pitäisi ottaa mietinnössä huomioon. Kiitos. Thank you. Kaufman, no, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, I... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua ST-ryhmän varjoesittelijä Niedermüllerin nimissä. Hän ei valitettavasti voi olla paikalla ja pahoittelee sitä. Luen nyt hänen kannanottonsa. Niedermüller toteaa, että hän haluaa kiittää ensinnäkin esittelijä ja varjoesittelijöitä. Työsteitä on tehty tarkistusten tiimoilta. Niitäkin on aika lailla tänä vuonna. Yleisesti voin sanoa, että olemme tehneet tarkistuksia, jotka pyrkivät laajentamaan mietinnön alaa, jotta siinä huomioitaisiin enemmän aiheita ja sellaisia ryhmiä, jotka systemaattisesti unohdetaan. Ensin mainitsisin oikeusvaltion periaatteen. Sehän on välttämätön, jotta perusoikeudet toteutuvat, aivan niin kuin neuvosto ja komissio vahvistavat. On monia kysymyksiä, jotka liittyvät vuoteen 2015 ja oikeusvaltion periaatteeseen, erityisesti Puolassa ja Unkarissa. Nämä seikat on mainittava ja on myös mainittava, minkälaisia ratkaisuja näemme näihin ongelmiin. Ei tietenkään pidä toistaa Intveltin mietinnön täsmällisiä kohtia, mutta monet ryhmät ovat jättäneet tässä mielessä tarkistuksiaan. Katsomme, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet puuttuvat tästä mietinnöstä. Olemme tehneet huomattavan määrän tarkistuksia tästä aiheesta. Ja sitten sukupuolten välinen tasa-arvo kautta mietinnön. Olemme myös siihen tehneet tarkistuksia silloin, kun se on tarpeen. Sitten alakohta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Siinä haluamme huomioida laajemminkin sukupuolten tasa-arvon. On tarpeen korostaa myös sukupuoli- ja lisääntymisterveysoikeuksia, erityisesti kun otamme huomioon Puolan hiljattaiset tapahtumat ja myös aborttilainsäädännön tilanteen Irlannissa ja Puolassa esimerkiksi. No sitten romaniväestöstä olemme poistaneet kohdan, jossa mainitaan kerjääminen lasten kanssa. Siinä aivan erityisesti mm, ikään kuin kohdistetaan tämä kommentti romaniväestöön. Katsomme, että kerjäämisen tekeminen rikolliseksi ei ole oikea ratkaisu. Olemme nähneet, että Unkarissa on tehty rikolliseksi kodittomuus. Romani eh, lasten osalta voimme korostaa sitä, että syrjintä on institutionaalista silloin, kun se kohdistuu heihin. Tarvitaan myös alakohta, joka käsittelee äh, uskonnonvapautta, ilmaisunvapautta, myös journalistien ja tiedotusvälineiden vapautta on korostettava. Unkarissa on hiljan suljettu vasemmistolehti ja Tämä osoittaa, miten median pluralismiin on poliittisesti puututtu. Tarvitaan takeita myös uskonnonvapaudesta, erityisesti kun muistamme, mitä on tapahtunut hiljan, kun muslimeja äh, ja juutalaisia on syrjitty. Varjoesittelijöiden kokouksen jälkeen voin todeta, että odotan innolla rakentavaa keskustelua ja työstämme näitä tarkistuksia, mutta vielä meillä on pitkä matka, että voimme hyväksyä marraskuussa mietinnön valiokunnassa. Kiitos. Silvi Ivon. Kiitos. Silvi Ivon, unohtuiko joku? Ei, nyt sitten vielä esittelijä. Edustaja Nasi, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Kiitos kollegat näistä kommenteista. Tässä todella nähdään, miten valtava määrä ongelmia katetaan yhdessä mietinnössä. Todella tiukkaa työtä on tehtävä varjoesittelijöiden kanssa, jotta löydetään se ja kaikille kannoille. Kiitokset kaikista näistä esityksistä, joita kuultiin täällä. Erityisesti painotettiin lasten oikeuksia työn osana – mainitsin sen, että haluaisimme keskittyä joihinkin kysymyksiin, jotka eivät yleensä tai kovin usein ole katettuina muissa mietinnöissä. Ja muihin asioihin puututaan vain, jos erityisongelmia esiintyi vuonna 2015. Hyvin tärkeänä näkisin nyt lasten oikeudet. Kaikissa luvuissa, kaikissa, mutta erityisesti lapsia koskevassa keskitytään siis lapsen asemaan. Haluaisin reagoida vain siihen, että oikeusvaltion periaatteet – ovat myös esillä, mutta emme halunneet lähteä tähän tiettyjen nimeämiseen tai mustamaalaamiseen. Ymmärrän kyllä, että jotkut kollegat haluavat käyttää tätä kansallisen politiikan ajamiseen, mutta me olemme nyt korkeammalla tasolla, joten meidän pitää katsoa yleisesti asioita EU:ssa. Kerjääminen lasten kanssa. Tässä on varmasti väärinkäsitys. Ei tässä haluta nyt erityisesti osoitella sormella romaneja, mutta tästä kysymyksestä on voitava puhua. Tämä nähdään täällä kaupungissa, monissa muissa kaupungeissa. Tämä ei liity etnisyyteen, tämä lasten käyttäminen tällä tavalla. Jos puhumme lasten oikeuksista, emme voi sulkea silmiämme tältä ongelmalta. Koska tämä voi koskea useita maita tai etnisyys ei ole tässä keskeistä. Mutta voimme varmasti varjoesittelijöiden kokouksissa puhua tästä aiheesta. Kiitos oikein paljon. Mielelläni teen edelleen tätä työtä. Okay, thank you. Um, the vote in Libya. Kiitos. 17. marraskuuta on ohjelmassa Libe-valiokunnan äänestys. Tänään äänestämme kello 10.40. Jos sopii, niin keskeytämme kokouksen siihen saakka. 10.40 äänestys. Fernando, työjärjestyspuheenvuoro, ole hyvä. It's a point of order. Itse asiassa tämä on työjärjestyspuheenvuoro. Kenties me voisimme nyt kuulla kolmikanta neuvottelujen tilan viisumikohdista ennen kuin äänestämme. Koska täällä on jäseniä, joitakin varjoesittelijöitäkin, joiden täytyy lähteä toisiin kokouksiin. Puhuin tuossa juuri Rova Valeron kanssa. Hänen pitäisi olla myöhemmin toisessa kokouksessa ja hän haluaisi olla mukana keskustelemassa tässä, tästä kohdasta, jossa puhutaan viisumia koodista. Jos kaikille sopii, niin toki näin voidaan aika käyttää tehokkaasti hyödyksi. Kiitos tästä ehdotuksesta. Mielelläni toimin näin, että aikaa ei haaskata. Pahoittelen niille, jotka olisivat halunneet pienen kahvitauon. Okay, I wanted a coffee. Minä itse halusin kahvia. Minä halusin tauon. Myönnetään. No, hoidan hommani ja menemme sitten tähän toivottuun aiheeseen. Näin toimitaan. Kollegat, kohta neljä. Kyse on kolmikantaneuvottelujen tilanteesta. 16. maaliskuuta me äänestimme tästä valiokunnassa, annoimme mandaatin neuvotteluihin valtuuskunnallemme ja neuvottelut käynnistyivät Hollannin johdolla ja jatkuivat Slovakian kaudella. Ensin esittelijä saa puheenvuoron ja tämän jälkeen sitten muut jäsenet, jotka haluavat puheenvuoro käyttää. Juan Fernando, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you for your... Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset ymmärtäväisyydestänne ja kiitos kaikille kollegoille siitä, että sallitte minun pitävän nyt tämän lyhyen esityksen nykytilanteesta tässä aiheessa. Tiedätte, että tämä on tärkeä lainsäädäntö. On, nyt on todella hyvä mahdollisuus päivittää unionin viisumisäännöstöä. Ja relevantteja artikloja Liben aiheiden osalta Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Meillä pitäisi olla yhteinen viisumipolitiikka. Meillä pitäisi olla yhteinen viisumisäännöstö, yhtä lailla kuin meillä pitäisi myös olla yhteinen ulkorajojen hallinta investointi Euroopan unionissa. Ja näin voitaisiin varmistaa ihmisten vapaa liikkuvuus, kun kolmannen, kolmansien maiden kansalaisia tulee Euroopan unionin alueelle. Komission aloitteiden jälkeen me olemme kuitenkin täällä Euroopan parlamentissa kompastelleet, koska neuvostossa ei ole löytynyt poliittista tahtoa. Se ei ole halunnut millään tavalla siirtyä kompromissin suuntaan. Kompromissiin Euroopan parlamentin kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, tämä tarkoittaa siis meitä Libe-valiokuntaa. Me olemme kyllä kokeneet tämän poliittisen tahdon puutteen ja tähän mennessä ei ole päästy vakaviin keskusteluihin neuvoston kanssa – ja eritoten kun ajatellaan näitä kolmikantaneuvotteluja, joita on käyty. Eilen meillä oli tapaaminen neuvoston puheenjohtaja, valtio Slovakian kanssa Martin Schruten komission neuvottelu oli mukana siellä. Ja me kävimme läpi koko tämän kokonaisuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinnitimme huomiota humanitaarisiin viisumiin, viisumeihin. Tämän jälkeen keskustelimme yleisestä yhteistyöstä niiden maiden kanssa ja viisumihelpotuksesta niiden maiden kanssa, jotka ovat valmiita hyväksymään takaisinoton Euroopan unionista. Tämän jälkeen keskustelimme sitten delegoidusta ja toimeenpanosäädöksistä, e, eritoten viisumien määrästä ja käytännön sovelluksista ja sen jälkeen – Esimerkiksi keskustelimme lähisukulaisten määritelmästä ja heille esitetyistä viisumihelpotuksista. Ja sitten lopuksi vielä tästä toistuvaisviisumimekanismista. Ja yksikään näistä luvuista, joita me käsittelimme, emme nähneet neuvoston taholta mitään valmiutta, merkkiä, tahtoa siirtyä kannoissansa lähemmäksi meitä me olimme kyllä valmiita kompromisseihin. Joka ikisen luvun osalta olemme osoittaneet valmuutta, valmiutta siirtyä alkuperäisestä Euroopan parlamentin esittelijän ja varjoesittelijöiden ilmaisemista kannoista, eli siis live-valiokunnan kannasta. Me olemme siirtyneet kohti lähemmäksi neuvostoa, mutta emme ole nähneet neuvoston suunnalta minkäänlaista merkkiä siirtymisestä lähemmäksi meidän kantojamme. Jos tämä nyt olisi ainut tapaus, jossa näin kävisi, niin ei se olisi millään tavalla niin järkyttävää, mutta tämä ei todellakaan ole ainut asia. Täällä on paljon eri ö, asioita, jotka edellä, jumuttavat ja kompastelevat neuvostossa. Ja se, että neuvostossa nyt ymmärrettäisiin, että me olemme yhteislainsäätäjä. Tässä ei ole kysymys siitä, että neuvosto tekee puitepäätöksiä niin kuin joskus muinaisina aikoina oli. Niin me olemme Lissabonin sopimuksen jälkeen kuitenkin yhteislainsäätäjiä. Me olemme nyt tärkeässä roolissa tässä, jotta lainsäädäntö saadaan aikaiseksi. Ja näin ei tapahdu, koska neuvosto ei kantojansa siirrä lähemmäksi meidän kantojamme. Ja haluaisin vielä lisätä nyt, jotta ymmärtäisitte tämän tilanteen vakavuuden. Haluaisin vielä todeta, että tässä ei ole, ei ole kysymys humanitaarisesta viisumeista. Meillä Euroopan parlamenttina on täysi oikeus tuoda humanitaariset viisumit tässä esille vahvasti. Miksi meillä on useita eri kuulemistilaisuuksia järjestetty, joissa on ollut paljon oikeudellisen alan asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä, humanitaarisia järjestöjä, tutkijoita ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, sellaisia tahoja, jotka ovat huolissaan tämän humanitaarisen kriisin traagisista ulottuvuuksista Euroopan unionissa. Me kutsumme sitä pakolaiskriisiksi, mutta tässä ei ole kysymys pelkästään humanitaarisista viisumeista. Neuvosto ei vain halua antaa periksi. Kysymys ei ole siis pelkästään humanitaarista viisumista, vaan neuvosto äh, ei halua esimerkiksi äh, takaisinottokysymyksissä liikettä ja se ei halua mandato- antaa mitään, antaa yhtään tässä myönnytyksiä esimerkiksi delegoiduista ja toimeenpanosäädöksistä tai lähisukulaisten määritelmistä tai toistuvaisviisumeista. jos neuvosto ei halua tehdä yhteistyötä, niin ei mitään lainsäädäntöä saada, sa, saada aikaiseksikaan, koska näyttäisi siltä, että neuvosto ei ymmärrä sitä, että jotta tämä lainsäädäntö saataisiin aikaiseksi, niin neuvosto tarvitsee Euroopan parlamentin mukanaoloa yhteislainsäätäjänä. Jos neuvosto ei tätä ymmärrä, ei pelkästään tässä tapauksessa, vaan on monia muitakin merkittäviä asioita käsittelyssä turvapaikkapaketissa, mukaan lukien Schengen-kysymykset, niin jos neuvosto ei tätä ymmärrä, niin lähitulevaisuudessa lainsäädäntöä ei saada aikaiseksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän mandaatin lopussa meillä on käsissämme totaalinen katastrofi ajatellen Euroopan parlamentin tätä lainsäädäntöä. Kyllä neuvoston pitäisi tästä olla huolissaan, koska tämä on koko Euroopan unionia käsittelevä asia ja minä todella suhtaudun tähän nyt vakavasti. Yksi varjoesittelijä haluaa käyttää puheenvuoron. Budil. Thank you. I just wanted to, to really support our... Kiitos. Halusin vain todella tukea tässä esittelijää. Olen nimittäin samaa mieltä. Neuvostosta ei ole saatu mitään vastausta. Eikä tämä ole ainoa tapaus vaan sama tilanne myös keskeytysmekanismin osalta kolmikannassa. Mitä liikahdusta ei nähdä nyt neuvoston suunnalta. Ja vastaus, joka saatiin humanitaarisen viisumin osalta neuvostolta, on se, että meillä on jo kansallinen viisumi, käytetään sitä. Mutta eihän se toimi. Ja kun tiedämme, että se ei toimi, ja ettei mikään maa sitä käytä, niin silloinhan pitäisi jotain asialle tehdä ja asioita muuttaa jotta minä antaisin esittelijälle täyden tukeni. Kolmikantaneuvotteluissa ja niin edelleen on hyvin tärkeää, että meillä on vankka kanta. Syystä, joka täällä myös, myös mainittiin. Neuvosto toivoisi, että me emme vastustaisi mitään, mutta me olemme yhteislainsäätäjiä. Se neuvostossa on ymmärrettävä. Tämän vain halusin lisätä. Kiitos. Uh, Kiitos, EPP. Edustaja Becker. Äh, danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin todeta sen, minkä olen kahdenvälisissä keskusteluissakin painokkaasti ottanut esiin. Tähän päivään mennessä en ole kuullut tai puhunut muuta kuin mitä esittelijä on puhunut. Kyllä kai se on selvää, että lojaalisti esitetään valiokunnan kantaa, mutta tilanne kolmikantaneuvotteluissa on mielestäni ihan erilainen kuin esittelijän kanta. Kyllä, minä huomaan kyllä, että neuvostossa ei ole paljon valmiutta siihen, että humanitaarinen viisumi saadaan aikaan sellaisessa muodossa, kun se on valiokunnan kompromississa määritelty. Tuo on kuitenkin mielestäni ihan luonnollista, koska neuvosto myös aivan oikeutetusti argumentoi sama asia, mitä me olemme ajaneet. Mutta emme ole tähän mennessä tehneet tästä kolmikantaneuvotteluiden aihetta, että humanitaarisen viisumin säänteleminen ei sovi uuteen viisumikoodistoon, jossa puhutaan bisnesihmisistä, ammattilaisista ja taiteilijoista. Tämä on aina kohta, jossa neuvosto vastustelee enemmän. Muissa kohdissa en näe ollenkaan, että kieltäydyttäisiin yhteistyöstä, vaan näin neuvottelutaktiikan, joka on ihan looginen. Jos on ollut kolmikantaneuvotteluissa aikaisemmin mukana, ymmärtää kyllä, että tämä on ihan normaalia neuvottelutaktiikkaa. Että ei painoteta kompromissin mahdollisuutta, jos keskeisissä kysymyksissä joutuu sen pyrkimään. Eli periaatteessa olisin sitä mieltä, että kompromissi on mahdollinen. Mitä tulee sitten sukulaisiin, niin tässä pitäisi ajatella sitä, että perusoikeudet on määritelty hyvin tarkkaan. Siellä on selvitetty myöskin, ketkä ovat perheenjäseniä. Siinä ei puhuta iso vanhemmista esimerkiksi. Siksi uskon, että kompromissi on kyllä mahdollinen. En halua meidän kannaltamme, että neuvottelut keskeytetään. Uskoakseni humanitaarisen viisumin osalta se on välttämätöntä, mitä esit- esittelijä itse vaati neuvostolta selkeä viestiä humanitaarisen viisumin puolesta. Ja tämä voidaan helposti sopia niin, että neuvostokomissio ja parlamentti velvoitetaan niin pian kuin se on mahdollista, kun puhutaan uudelleen sijoittamisesta, otetaan humanitaarinen viisumi esiin sellaisena, kun se on kompromississa mukana. Eli toivoisin, että voisin nyt vedota siihen, että viisumikoodistoa ei käytetä siihen, että halutaan haitata niitä, joita halutaan tässä juuri tukea. Kyse on Euroopallekin tärkeistä bisnesihmisistä tai turisteista kolmansista maista ja taiteilijoista, jotka ilahduttavat meitä kaikkia. Eli mielestäni ei nyt kannata meidän puoleltamme kieltäytyä yhteistyöstä koska neuvosto toimii tässä taktisesti omalta kannaltaan. Mutta tämä asia voidaan ratkaista. Esittelijä on osoittanut olevansa erittäin neuvokas neuvottelija. Hän varmasti onnistuu tässä työssä, kunhan emme lähde itse kaivamaan poteroita tässä vaiheessa. Kiitos. Thank you very much. And Kiitos. Ja Cecilia Wikström, olkaa hyvä. Thank you very much and I, I will be very... Kiitos. Voin puhua aivan lyhyesti. Gérard Depré on varjoesittelijä hänelle tänään paikalla. Hän toivoi, että välitän hänen viestinnänsä sitä, että hän täysin tukee esittelijää ja seisoo hänen tukenaan ja on toiveikas hyvän tuloksen saamisen suhteen. Haluan käyttää tilaisuutta ja välittää saman viestin myös Kiomin mietintöön turvallisista kolmansista maista. Siinäkin hän tukee esittelijä. Kiitos Cecilia. Nyt järjestystä muutettiin. Näin ollen komissio ja neuvosto eivät ole edustettuina, mutta puh- hyviä puheenvuoroja kuulimme varjoesittelijöiltä. Kiitos vielä Juan Fernando tästä muutosehdotuksesta. No niin, nyt ei ehkä Uskalletaan ottaa riskiä kahdessa minuutissa toinen kolmikanta esittely. Edustaja Guillaume, uskalletaanko? Katson nyt edus, äh, esittelijän suuntaan. I'm just, do, this is... Je disais, monsieur le président, est-ce que vous m'entendez Kuuletteko, sanoin puheenjohtaja, että toimin aivan niin kuin toivotte. Jos haluatte, että äänestetään, niin äänestetään. Jos haluatte minun puhuvan, niin minä puhun. I think we just have uh, just one minute to the vote. No niin, minuutti aikaa äänestykseen. Eli jos nyt et tiedä, mistä tässä oli kyse, niin kerronpa, että pohdimme sitä, että onnistuuko yhden kohdan käsittely vielä ennen äänestystä. Meillähän oli ohjelmassa vielä toinen esityslistan kohta tässä ennen kuin äänestetään. Siinä oli hieman luppuaikaa. En tiedä, ymmärsikö tästä kukaan yhtään mitään, mutta otetaan tämä Geomin kohta sitten hieman myöhemmin. So colleagues, as soon as everyone taken the... Kollegat, kunhan kaikki ovat paikoillaan, niin aloitamme äänestämisen. Kaksi lyhyttä äänestystä ja kalenterin hyväksyminen. Sitten kun kaikki ovat valmiina. Yeah, let's go. Is everyone ready? Oletko kaikki valmiina? Selvä. Tiedän, että te olette valmis, Thomas. Odotan kaikkia muita. Jos nyt kaikki ovat valmiina, niin voimme käynnistää äänestyksen. Koneäänestys kohta 12. Kyseessä on DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskassa. Selvä, odotellaan. Just, colleagues, could you just pause for one moment? Uh? Kollegat, EPPn koordinaattori haluaa nyt asetella sinne äänestyskortin. Äänestys alkaa. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Oh. Okay. That's this. I don't know who that was. I don't know whose report that was. En tiedä kenen mietintö se nyt oli. Ah. No niin, automaattinen tietojenvaihto. Ja nyt kyseessä ovat sormijälkitietojen asiat. Äänestetään. Äänestys alkaa. Has everyone voted? The vote is closed. Äänestys päättyy. Okay. Thank you very much. And uh, and the vote is and that's voting time. Näin äänestykset on hoidettu. Kiitos kollegat. Kohta 14. Kokouskalenterin luonnoksen vahvistaminen vuodeksi 2017. Se on vielä hoidettava. Koordinaattorit ovat luonnoksen hyväksyneet. Luonnos on myös jaettu ja myös hyväksytty näin. Nyt olemme äänestäneet. Kiitos kollegat. So colleagues, we're now moving to point 15 if you're not... Nyt siirrymme kohtaan 15. Jos ette aio kuunnella tätä, tämän kohdan käsittelyä, niin aika lailla hiljaa voisitte poistua salista. Ah, okay. Unfortunately for point, for point 15 we... Kohta 15. Ikävä kyllä. Anna Komes esittelijä ei ole paikalla. Kenties hän on jo matkalla. Edustaja Guillaume, nyt on oikea hetki. Hetkenne on koittanut. Si- äh, Silvi Guillaume, mitäs mieltä olette? Kohta kolme, kollegat. Eli kolmikannasta raportointi. Guillaume tässä äänessä. If you could please leave quietly, I'd appreciate it. So colleagues, we're going to take point three. Kollegat, kohta kolme. EUn yhteinen lista turvallisista alkuperämaista silloin, kun kyse on kansainvälisestä suojelusta, sen myöntämisestä tai poistamisesta. Ensimmäinen kolmikanta oli syyskuun 13. päivä. Edustaja Guillaume päivittää meitä tämän kolmikannan tilanteesta. Silvi. Kiitos puheenjohtaja. Aivan niin kuin sanoitte, ensimmäinen kolmikanta oli 13. syyskuuta, seuraava on 19. lokakuuta ohjelmassa. Muistatte varmasti, että hyväksyimme kannan live-valiokunnassa 13. ei vaan 7. Eh, heinäkuuta. Tämä on laadukas teksti ja sillä myös vahvistetaan harmonisointivaikutuksia, joita ehdotuksella olisi, kun arvioidaan kolmansia maita. Tässä on myös uudelleen menettely, joka on joustavampi kuin aiempi. Olemme myös vahvistaneet menettelytapa, puitteet perusoikeuksien suhteen ja tätä on vahvistettu. Keskustelut neuvoston kanssa ovat siis käynnistyneet. No sitten yleisemmin Kenties voidaan sanoa, että keskustelut eivät tästä aiheesta monestakin syystä ole mitenkään helppoja. Lista, ehdotus ei ollut kovinkaan tarkkaan pohdittu ja tiettyjen käsitteiden suhteen vallitsi epäselvyyttä erityisesti kolmansien, turvallisen kolmansien maiden määritelmän suhteen ja on hieman aliarvioitu tämän maahanmuuttokriisin vaikutuksia sitten tähän käsite sotkuun. Komissio on tehnyt ehdotuksia yhteisestä äh, turvapaikkajärjestelmästä. Meillä ei ole kuitenkaan arvioita olemassa olevasta lainsäädännöstä, joka on vuodelta 2013, varsin tuoretta lainsäädäntöä. Ja tämä aiheuttaa meille huomattavan haasteen. Se liittyy sekä sisältöön että myös työmetodiin. Ja tätä haluaisin korostaa. Meillä on iso koordinointityö tehtävänä kun otamme huomioon nämä eri tekstit. Ja sitten haluamme myös johdonmukaisuutta tähän aiheeseen, joka sisältää niin monia osa-aiheita. Meillä on eurooppalainen lista turvallisista alkuperämaista ja meillä on kokemusta näistä tekstistä. Eli komission ehdotuksissa ja nyt neuvottelupöydällä on näitä eri tekstejä. Olen keskustellut Laura, Laura Ferraran kanssa, kun puhutaan menettelytavasta ja asetuksesta, niin ne määritelmät tai toimintatavat, jotka ovat tässä asetuksessa, sisällytettäisiin sitten tähän menettelytapa-asetukseen, joka pitää hyväksyä. Näin ollen pitää siis varmistaa se, että kunnioitetaan niitä kantoja, jotka on jo hyväksytty. No sitten sisältöön ja ensimmäisiin kolmikantaa ja tuloksiin sekä jatkovaiheisiin. kun olen keskustellut kollegoiden kanssa, niin tässähän on sellainen vaara, että tulee ristiriitoja neuvoston kanssa useissakin kohdissa. Ensinnäkin tässä harmonisointiasiassa me poistimme kansalliset listat ja pidimme parempana ajatusta eurooppalaisesta listasta. Neuvosto ei kannata ja vastustaa tiukasti tätä hypoteesia. Neuvosto haluaa, että on rinnakkain kansalliset ja EU-lista. Tämä ei ole oikein yhteensopivaa sen tavoitteen kanssa, että haluamme harmonisointia tähän menettelyyn. Ja näin jopa eroavaisuudet voisivat vain pahentua. No sitten hieman täsmällisempään kysymykseen, nimittäin perusoikeuksiin. Olemme vahvistaneet, aivan niin kuin totesin, tiettyjä oikeuksia. Ensinnäkin niin, että muutos, muutoksen hakua on tietyillä kohdin rajoitettu. Ja sitten täytyy muistaa myös alaikäiset ilman huoltaja matkustavat. On aika lailla vaikeata käsitellä tätä eurooppalaista listaa täysin erillisinä muista aiheista, jotka liittyvät kuitenkin samoihin aihealueisiin. No sitten metodologiakysymys. Halusimme antaa aivan erityisen roolin useillekin organisaatioille, esimerkiksi kansalaisjärjestöille, silloin kun tätä listaa luodaan. Emme halua tähän epäselvyyttä, vaan haluamme pikemminkin turvalausekkeita, jotta tietyt tahot voivat auttaa meitä työn aikansaamisessa. Näis, näiden ongelmien edessä meillä on jonkinlainen kiertostrategia, jotta pääsemme tästä eteenpäin. Tietyt keskustelut haluttaisiin lykätä kun ajatellaan tätä eurooppalaista listaa ja toisaalta sitten taas tätä turvapaikka-asetusta. Tämä ei vaikuta aivan korrektilta, mutta toki sitä voidaan pohtia. Sitten halutaan nopeasti hyväksyä komissiossa tämä hanke. Aivan suoraan sanottuna, kun varjojen kanssa olemme keskustelleet ja keskustellaan, mutta olen jo epävirallisesti ollut yhteyksissä ja Gérard Duprén kannanotto tämän osoittaa. Tässä puhutaan kuumasta perunasta. Kun meillä ei ole ratkaistuna tätä eurooppalaisen listan kysymystä. Ja toiseksi tässä strategiassa mm, perusoikeuksien harmonisointi toisi lisäarvoa parlamentin kantaan, kun käsittelemme tätä listakysymystä. Jos listasta kaikki nämä seikat poistetaan, niin sitten meillä olisi tällainen minimiteksti ja se ei varmasti olisi tyydyttävä ratkaisu kenellekään, vähiten parlamentille. Näitä keskusteluja jatketaan, ne ovat aika lailla monimutkaisia, mutta näinhän se näissä asioissa on ja parlamentin kantaa haluamme totta kai vahvistaa. Kiitos. Kiitos Sylvie. Tämä on hyvin kattava esittely ja raportointi tilanteesta. Haluaako kollegoista joku käyttää puheenvuoron? Jollei, niin kiitämme Silvitä tästä raportoinnista. Kyse on hyvin tärkeästä osasta isompaa pakettia. Eikö edustaja Gomez ole edelleenkään saapunut? Kiitos joustavuudesta ja siitä, että käsittelemme tämän kohdan tässä välissä. Edustaja Gomes ei ole tullut paikalle. Kohta 15 ei voida vielä ottaa käsittelyyn. Tutkitaanpas, voisimmeko siirtyä kohtaan 5, joka on vuosikertomus 2015 EUn taloudellisen etujen suojaaminen. Sopisiko, että tämä kohta otettaisiin tässä välissä. Is that okay? Is that okay? Sopiko tämä kollegoille? Nyt muutan tässä jatkuvasti esityslistaa. Haluan varmistaa, että tämä sopii kollegoille. Edustaja Holmajer. Yksi kysymys vähän. Kollega Chinichi ei voi olla huomenna täällä. Jos meillä olisi aikaa, ehkä terrorismi voitaisiin käsitellä tänään jos se sopii, koska meillä on lyhyt esitys vain asian tilasta. Kollega Chinichi on tänään vielä paikalla. Hän voisi silloin osallistua myös, jos se vain olisi jotenkin mahdollista. Kiitos. That's a great idea and... Hieno ajatus. Valiokunnan suostumuksella muutettaisiin esityslistaa. Kiitos edustaja Holmaier, hieno idea. Kiitos siitä kollegat, että olette näin joustavia. Siitä on hyötyä. Ensin Tämä, Catherine, ja sitten terrorismikohta. Sopiiko näin? Okei, okay, perfetto. Grazie, grazie Claude. E grazie anche a Mo- Kiitoksia Claude. Ja kiitokset Monikalle. Tällä tavalla me voimme käsitellä myös terrorismikysymystä. Mitä tulee Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamismietinnöstä, minähän olen tässä esittelijänä, niin tänään keskustelimme aiheesta. Meillä ei ole vuosikertomusta vielä. Se pitäisi saada tuossa vuoden alussa. En tiedä vielä tarkkaan, milloin se julkaistaan Julkaisupäivämäärä olisi antanut ja vuosikertomus olisi antanut meille hieman kattavamman kuvan ja mahdollistanut sen, että olisimme voineet ymmärtää paremmin tätä ilmiötä ja myös käsitellä tätä tarkemmin ja tarkastella olemassa olevien lainsäädäntötekstien vaikutusta ja kansallisella ja eurooppalaisella tasolla tehtyjen toimien tehokkuutta paremmin. Me tiedämme kuitenkin, että petoksia on olemassa ja valitettavasti niitä löytyy jäsenvaltioista – noin miljardi euroa vuodessa menetetään petosten takia vuosittain, ja sillä on suuria taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Me olemme kyllä nähneet suuren kirjon erilaisia tekstejä ja suosituksia, joilla voidaan petoksia torjua ja suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja ja Euroopan unionin tasolla, samoin kuin jäsenvaltioiden tasolla tehtävistä toimista on puhuttu paljon ja on toden, todistettu se, että ilmiö edelleen jatkuu ja tässä täytyy nyt ryhtyä toimiin, jotta voidaan suojella kansalaisia ja valvoa tilannetta ja osoittaa varmistaa se, että kansalaisten verorahat asianmukaisesti käytetään niin kansallisella kuin EU-tasollakin. Petoksesta on enää lyhyt askel korruptioon. Ja usein tällä rahoitetaan myös järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia. Nämä ovat myös minun pointtini tässä mietinnössä. Korostan sitä, että tämä ilmiö on hyvin monisyinen ja toimiin täytyy ryhtyä. Meidän täytyy korostaa niiden välineiden merkitystä, joilla voidaan torjua petoksia. Taloudellisten etujen suojaamista edistävä lainsäädäntö ja julkinen yleinen syyttäjäkysymys, nämä ovat tärkeitä asioita. Ja korostamme tarvetta käydä ja saattaa keskustella loppuun näistä kysymyksistä. Erästä seikkaa en saanut kuitenkaan mukaan tekstiini. Pituus vaatimusten takia. Mielestäni tässä nyt ilmiantajien rooli on aivan tähdellinen, kun ajatellaan Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamista ja petosten torjuntaa. Tämä on sellainen seikka, jota tarkastellaan KONT-valiokunnassa. Olen siellä myös jäsenenä. Ja komission kannalta tähdellistä nyt on esittää ehdotus direktiiviksi, niin kuin parlamentti on jo usein otteeseen vaatinutkin koska mielestäni se panos, jonka ilmeantajat tuovat petosten torjuntaan, on aivan äärimmäisen tähdellinen. Itse henkilökohtaisesti tulen esittämään tarkistuksia, joilla voitaisiin lisätä sitten tämä kysymys myös mietintöön. Kiitos. And, uh, Kiitos. EPPn Tomas. za její úvodní slovo. Kiitos oikein paljon tästä johdannosta. Mielelläni teen yhteistyötä tämän mietinnön kanssa. Kunnioitan kovasti tätä tehtyä työtä, kun puhutaan petosten vastaisesta työstä, mafian vastaisesta työstä – Unionin taloudellisten etujen suojeleminen on minusta valtavan tärkeä aihe, vaikka jäsenvaltiot vastustelevat joskus, eivätkä aina pyri priorisoimaan tätä aihetta riittävästi. Tämä valiokunta on viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana saanut paljon menestystä aikaan. Mietinnössä varmaankin todetaan, että EU ei ole oikein edistynyt. Edistyksestä ei oikein kannata puhua. Jos ajatellaan petosten, korruption ja rahanpesun vastaisia toimia. Nykyvälineet ovat tehottomia. Niiden avulla ei pystytä takaamaan minkäänlaista Euroopan etujen suojelua. PIF-direktiivin täytäntöönpano on jumissa neuvoston ja jäsenvaltioiden toimattomuuden puolesta. Tämä uusi direktiivi voisi vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja siksi se on niin tärkeää. Direktiivi taloudellisten etujen suojamisesta on tärkeä, koska näin voidaan laajalti tukea EUn etuja erityisesti ALV-veropetokset ovat esillä tiedotusvälineissä viikoittain. Pidätyksiä, jotka kohdistuvat jäsenvaltioissa toimiviin rikollisiin, jotka ovat petoksiin syyllistyneitä. Siksi ALV pitäisi saada direktiivin soveltamisalaan. ALV-petokset liittyvät usein muihin rikollisiin toimiin. Joten Euroopan unionin etujen jäsenvaltioiden etujen mukaista on taistella näitä vastaan. Sitten toinen asia, jota Katarina ei maininnut, mutta kyllä sitä kannattaisi kuitenkin painottaa. Kyllä PIF-direktiivi on hyväksyttävä ja täytäntöön pantava mahdollisimman pian. Jäsenvaltioissa on valtavat vajeet budjeteissa. Tällä hetkellä kukaan ei pysty laskemaan edes, miten paljon varoja kuluu hukkaan, koska me yhdessä taistele petoksia ja muuta laitonta toimintaa vastaan. Unionin taloudellisten etujen suomisdirektiivi olisi tässä yhteydessä tärkeä. Kiitos. Kiitos Thomas. Juan Fernando haluaa ottaa puheenvuoron. Kiitoksia. Todella haluan tarttua mahdollisuuteen jälleen kerran tuoda esille avoinna olevat kysymykset, joita neuvosto jumittaa. Ja tässä on kysymys nimenomaan taloudellisten etujen suojaamisdirektiivistä. Ja tämä on nyt neuvostossa, koska se ei tee asian suhteen mitään. Ja neuvosto ei onnistu ymmärtämään omaa rooliansa yhteislainsäädäntäjänä ja sitä, että Euroopan parlamentistakin on tullut rikoslainsäätäjä. Täysi määräinen rikoslainsäätäjä myös. Nimenomaan tässä nimenomaisessa tapauksessa ALV-kysymyksen pohjalta. Euroopan unionin tuomioistuimen tapauksen päätöksen jälkeen ei ole epäilystäkään siitä, että ALV on keskeinen kysymys Euroopan unionin talousarviossa. Tietysti se on jäsenvaltioiden verotuskysymys, mutta se vaikuttaa myös Euroopan unionin oman talousarvioon, koska ALVn osuus on merkittävä, kun ajatellaan Euroopan unionin politiikan rahoitusta. Tämän vuoksi tässä täytyisi pystyä torjumaan tätä miljardien massiivista petostoimintaa vuosittain miljardeja menetetään näiden petosten takia, mutta haluan tässä nyt tuoda vielä kerran esille sen, että neuvosto ei osoita mitään valmiutta tai halukkuutta tehdä kompromisseja Euroopan parlamentin kanssa, mitä tulee näihin asiakokonaisuuteen, joilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin toimintaan liittyviä kysymyksiä, eritoten sisä- ja oikeusasioissa ei pelkästään viisumisäännöstöstä, josta puhun aikaisemmin, vaan myös muiden asioiden osalta neuvosto ei halua liikkua. Tässä ei, ole, ei nyt tehdä politiikkaa eikä lainsäädäntöä, kiitos neuvoston. Ja neuvosto on nyt tässä se ö, puuttuva lenkki Euroopan unionin tilanne eteenpäin viemissä. Kiitos. Um, kiitos. Kiitos Katerina. Tämä on hyvin tärkeä lausunto. Ei parempaa laatia olisi löytynyt. Kiitos myös muille kommentoijille. Määräaika on 25. lokakuuta tarkistukselle. Kiitos vielä kerran. Kollegoiden suostumuksella nyt voisimme mennä kohtaan 27, joka oli huomisessa esityslistassa mukana. Eli terrorismin vastainen taistelu ja raportointi kolmakannasta – Jos valiokunnalle sopii, niin käsittelemme nyt tämän kohdan. Edustaja Holmaier, esittelijä, voitteko nyt raportoida kolmikannasta meille? Äh, vielen herzlichen Dank, Herr für die Monet sydämelliset kiitokset tästä joustavuudesta, että pystyimme näin yhtäkkiä muuttamaan esityslistaa. Ensin keskustelut neuvoston ja komission kanssa – sujuvat melko harmonisesti rauhan vallitessa. Neuvosto on nyt jo ottanut huomioon joitain parlamentin kantoja ajatellen muun muassa sitä kysymystä, miten huolehditaan siitä, että propagandan yhteydessä ei puututa ilmaisun vapauteen mitä voidaan tehdä siis tämän tekstin puitteissa. Muuten useissa kohdin on jo lähennytty melko merkittävästi. Esimerkiksi kuulutuksen saamisessa tai tässä rekrytointikysymyksessä tai nettisivujen yhteydessä. Neuvostolla luojan kiitos on samantyyppinen lähestymistapa – mitä uhreihin tulee, ensimmäinen edistysaskel on nyt saatu aikaiseksi niin, että jäsenvaltiot koordinointikeskuksen osalta ja tiettyjen iskujen osalta ei katsota ainoastaan tekijöitä, vaan pyritään varhaisessa vaiheessa auttamaan potentiaalisia uhreja. säädännöitä on aina ollut tässä hankala kysymys, jos ihmiset eivät ole vakuutettuja sopivalla tapaa, niin silloin ei ollut automaattisesti selvää, että saa lääketieteestä hoitoa. Nyt pitää huolehtia siitä, että akuutti apu tässä yhteydessä annetaan ja myös jatkohoito – Eli uhri otetaan huomioon tässä niin, että myös psykologinen ja psykiatrinen ikään kuin jälkihoito toteutuu oman maan terveydenhuoltojärjestelmän periaatteiden mukaan. Koordinointikeskuksen osalta saatiin edistysaskelia aikaiseksi niin, että neuvoston oikeudellisissa kysymyksissä – valmis, mitä tulee rikosoikeudelliseen menettelyyn ja toisaalta mitä tulee vahingon korvauksiin jakamaan tietoa, samoin kun puhutaan siitä, miten huolehditaan yhteyksistä, sukulaisiin yhteys sairaaloiden kesken esimerkiksi. Kukaan ei tiennyt kukaan missäkin sairaalassa ja tämä perheenjäsenille aiheutti tietenkin valtavasti huolta. Neuvosto on kieltäytynyt aikaisemmin ja kieltäytyy edelleen siitä, että rahoitetaan jokaiselle uhrille oma asianajaja. Neuvosto sanoi, sanoo, että me emme hyväksy tätä, ainoastaan parissa kolmessa jäsenvaltio tällainen tilanne on. Nämä pari varmasti puoltavat, muut vastustavat. Tämä ei meitä oikein auta. Pahoin pelkään, että neuvosto on tässä tiukkana edelleen. Toisaalta muista kriittisistä kohdin käytävissä keskusteluissa nähdään kyllä selkeää liikahtamista neuvoston puolelta. Toivon, että tulevien kahden kolmen kolmikantaneuvottelun kautta päästään vankkaan kompromissiin, josta löytyy meidän kantamme, mutta neuvostolle myös riittävästi, jotta se voidaan hyväksyä. Sydämestä kiitokset komissiolle, joka on siellä joka kerta hyvin edustettuna ja valmis itsekin esittämään kompromisseja. Aktiivisesti siis, joten haluaisin kiittää tässä komission sovittelevasta roolista. Thank you very much, uh, Monica. Kiitos Monika. Varjoesittelijä STstä on edustaja Kinic. Olkaa hyvä. Sì, grazie, grazie Claude e grazie a Monica che Kiitoksia Claude ja kiitos Monika. Kiitos siitä, että kerroit meille, minkälaista työtä tähän mennessä on nyt tehty osana kolmikantaneuvotteluja. Ilmapiirihän on keskustelulle avoin. Ja mielestäni tässä nyt on lähennytty sitä tekstiä, jota esitimme live-valiokuntana kolmikantaneuvotteluihin liittyen. Ja uskoisin, että tässä voidaan päästä kompromisseihin siinä vaiheessa, kun kaikki nämä avoinna olevat kysymykset on vielä määritelty. Uhreille annettava tuki on hankala aihe. Ajatus koordinaatiokeskuksesta on myönteinen ja näiden kautta voitaisiin tukea uhreja. Mutta niin kuin varjoesittelijöiden kokouksessa sanottiinkin, meidän pitäisi yhdestä syystä saada, yrittää saada vielä enemmän tähän, koska terroristi-iskujen uhrit ovat viattomia uhreja, vielä enemmän kuin muut onnettomuuksien uhret, koska terroristi, terrorismi suuntautuu valtiota kohtaan ja uhrit maksavat nyt sen hinnan näistä rikoksista valtiota vastaan. Ja näin ollen valtiolla on velvoite tukea uhreja kaikin tavoin. Ja sitten toinen monisyinen aihe on tämä oikeudellinen tuki, koska tähän liittyy kustannuksia. Olen pyytänyt Moni, Monikaa, että hän yrittäisi nyt kovasti löytää sellaisen ratkaisun, jolla oikeus toteutuisi myös uhri, terrorismin uhrien kaalta. Ja minä vielä toistan tämän pyynnön. Tässä on muitakin hankalia aiheita, joita ei ole vielä hoidettu kuntoon, mutta tähän mennessä kolmikantaneuvotteluissa tehty työ kyllä uskoakseni johtaa hyvään kompromissiratkaisuun, jonka kaikki varmastikin voivat hyväksyä. Haluaisin kiittää komissiota jonka panos on aina keskeinen, kun yritetään löytää näin merkittävässä direktiivissä tasapainoista ratkaisua. Uskoakseni meidän täytyy mahdollisimman nopeasti saada tämä aihe valmiiksi. Kiitos. Ähm. Kiitos. Jimenez Pesarel, olkaa hyvä. Hola. Sí. <clears throat> Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaisin ennen kaikkea antaa esittelijälle Monika Holmajerille kiitokset tämän erittäin tarpeellisen ö, lainsäädännön kanssa tehdyn työn osalta, kun tässä halutaan korvata olemassa oleva puitteisto, mitä tulee terrorismin torjunnasta. Me tiedämme kaikki, että tämä on jo jälkeen jäänyttä lainsäädäntöä, koska terrorismin muodot ovat muuttuneet, meillä on lisää radikalisoitumista, internet on tullut mukaan, terroristit matkustavat rajat ylittävästi, joten direktiivi ei ole mitenkään helppo helppo. Terrorismin torjunnassa on aina mukana hyvin voimakas poliittinen komponentti ja joskus ideologinenkin komponentti, vaikka ei pitäisikään, mutta näin on kuitenkin. Näin ollen toivotan Monikalle paljon menestystä ja toivottavasti kaikki ovat yhdessä tämän direktiivin takana. Haluaisin myös kiittää Monikaa ja Rova kun he ovat halunneet vahvasti puolustaa uhreja. Kuten täällä on jo sanottukin, nämä uhrit ovat valtion uhreja. Mutta kun terrorismi-isku tapahtuu, niin koko yhteiskuntakin on myös uhri, koska jokainen voi identifioitua uhrin asemaan. Se, mitä Monika sanoi koordinointikeskuksesta, on erittäin tärkeää. Me pyysimme tätä myös äh, Liben äh, talousarviossa niin, että tähän olisi varoja. Ja tätä pyydetään nyt muuallakin. Libe-valiokunnassa tämä meni läpi. Minulla on yksi huolenaihe, jonka jo monikolle kerroin ja nyt sen julkisesti tuon esille. Olen ymmärtänyt, että ei haluta määritellä eikä artikloihin ottaa mukaan uhrin määritelmää mitä tarkoitetaan terrorismin uhrilla. Ja tämä minua kyllä hieman yllättää, koska neuvosto sanoi, että tämä on jo rikosuhri direktiivissä, mutta tässä direktiivissähän puhutaan minkälaista uhreista tahansa, vaikka jos joku ö, ryöstää laukku kadulla ja sinun, sinun sattuu silloin. Ei tässä nyt ole kysymys mistä tahansa uhrista terrorismin uhri täytyy määritellä. Ja tämä on aivan tähdellistä. Sen täytyy olla itse artikloissa mukana, eikä johdanto-osan kappaleissa, minne se nyt halutaan laittaa. Tämän vuoksi mielestäni on erittäin tärkeää nyt yrittää vielä taistella tämän puolesta. Ja tietysti tämä oikeusapukysymys, niin kuin Monika sanoikin, tämä on hankala, mutta myös tärkeää. Ajatellaanpa nyt vaikka Bataclanin terroristi-isku. Olen ollut yhteydessä Pariisissa kuolen pojan äitiin. Ja ensimmäinen ohje, joka hänelle sanottiin, oli se, että teidän täytyy löytää nyt asianajaja. Tämä äiti on espanjalainen, mutta hän joutui nyt toimimaan Pariisissa. Meillä Espanjassa on paljon kokemusta valitettavasti terrorismi-iskuista, mutta Pariisissa ensimmäinen askel, joka hänelle sanottiin, on se, että hanki asianajaja. Ilman asianajajaa kaikesta tulee liian vaikeaa. Tämän vuoksi meidän täytyy todella taistella oikeusavun puolesta. Thank you, thank you Teresa. Kiitos. Edustaja Makovei, tästäkö aiheesta? Uh, thank you. I want to speak on... Kiitos. Halusin puhua juuri tästä aiheesta ja olen esr varjoesittelijä. Haluan onnitella Monikaa ja myös muita, jotka ovat tehneet kovasti työtä tämän aiheen kimpussa. Kolmikanta etenee hyvin ja aivan järkevään suuntaan. Haluaisin viitata myös näihin koordinointikeskuksiin jäsenvaltioissa. Ne ovat hyvin tärkeitä. Jos terrori-isku tapahtuu, niin ihmisen on tiedettävää, että on olemassa yksi paikka, koordinointikeskus, joka työtä koordinoi. kyse on myös avusta uhreille, jotka tarvitsevat kenties lääketieteellistä tai psykologista apua. Eli kaikki apu ja toiminta koordinoidaan yhdestä paikasta jäsenvaltiossa. Ja jäsenvaltiot sitten tekevät yhteistyötä, jos niin tarvitaan. Sitten oikeusapu. Siitähän keskusteltiin eilen. Meillä on direktiivi oikeusavusta. Jokaisessa jäsenvaltiossa on oikeusapujärjestelmä en näe tarvetta sisällyttää tätä tekstiin. Meillä on oikeusapujärjestelmät jäsenvaltioissa. Ne, jotka ovat oikeuden edessä, käyttävät tätä järjestelmää. Jos terrori-isku tapahtuu, niin totta kai uhreja halutaan, urheilijalle halutaan tarjota korvausta. E, en ymmärrä, miksi joku valtio tästä kieltäytyisi, koska kysehän on kuitenkin tällaisesta valtiorikoksesta. Ja lopuksi vielä toteaisin, että Tämä aihe on saatava mahdollisimman nopeasti valmiiksi, aivan niin kuin muutkin aiheet, jotka liittyvät turvallisuuskysymyksiin. Tässä neuvostoa ei pitäisi nähdä ikään kuin vastapuolena, vaan kyllä meidän tulisi olla yhteisenä rintamana puolustamassa kansalaistemme turvallisuutta. Kiitos. Ähm. Kiitos näistä kommenteista. Seuraava kolmikanta on 20. lokakuuta. Ja Holmajärvellä loppukommentit. Oh, sorry, no. Cornel. Oh. Sorry, Mrs. Holma. Olen pahoillani, te Holmajär. En nähnyt Cornelia. Teitä, olkaa hyvä. indicating. En nähnyt, että halusitte puheenvuoron. The shadow for the... Ja varjo esittelijäkin vielä Guesta. Pahoittelen. Siellä niin hiljaa istutte, että en ollenkaan teitä havainnut. Olkaa hyvä. Yeah. Dear Claude, <laughs> I'm here. <laughs> niin, täällähän minä, parain Claude. Haluaisin palata muutamaan seikkaan. Uhri, ongelma, se on todella hankala. Olisin tässä d ryhmän varjoesittelijän kannalla – aivan erityisestä uhreista tässä on kyse. Meidän on sanottava, että paljon käytetään terrorismin vastaisiin toimiin, mutta kyllä tässäkin kohtaan investointava ja asianajakeskustelu on hiukan kryptistä, voisinko näin sanoa, koska ainahan on niin, että tietenkin tietyt terrorismin uhrit etsivät yhteisen – asianajajan. Se on usein asia, joka näin siis toteutuu, mutta ei pitäisi koskaan kieltää oikeutta omaan asianajajaan. Tämä on sellainen ongelma nyt mielestäni, jossa jäsenvaltiot lähtevät luomaan sellaista, mitä ei ole olemassa. Tässä argumentoidaan nyt ihan turhan innokkaasti tässä kysymyksessä – jos joku haluaa asianajan saada, olkoon niin. Monet haluavat hoitaa asian toisin, sekin sopii. Se, että tässä nyt jotenkin puututaan tähän oikeuteen, jonka haluamme antaa näille uhreille. Se on näille uhreille tärkeä oikeus. Sinne saisi mielestäni puuttua. Toiseksi me aina keskustelemme tästä mikä on rikos näistä terrorismiyhteyksissä. Tätä ei koskaan varmaan saada niin ratkaistua tätä kysymystä, että kaikki ovat tyytyväisiä, mutta olen jo toisella puhunut tästä monet kerrat. Propaganda ja terrorismi seuraavaksi. Nämä ovat kaikki hankalia aloja, joilla on paljon tätä harmaata alaa. Jos todella katsotaan tätä harmaata alaa, niin se on tärkeä keskustelun kohde, mutta siellä on ihan järkeviä muotoiluita. Tässä voidaan esittää ihan hyvin, että olemme löytäneet joltain osin ratkaisun, joka meille sopii. Haluaisin esittelijää kiittää. Hän todella keskustelee kanssamme, eikä välttele sitä, eikä kiertele. Toivon, että yhteistyö tulevaisuudessa sujuu yhtä hyvin. Kiitos. Okay, thanks Cornelia. Kiitos Cornelia. Monika, loppukommentit. Herra puheenjohtaja, omalta osaltani haluaisin oikein sydämellisesti kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat jokaisessa kokouksessa aina läsnä. Näin voidaan intensiivisesti todella keskustella ja näin meidän kantamme voidaan paremmin lyödä lukkoon. Kolme huomiota. Ensimmäinen uhri-asia. Neuvosto on valmis ja pidän tätä myönteisenä ottamaan tämän laajimman uhrin määritelmän. Uhri määräytyy siis sen mukaan, kuka on takana ja niin edelleen. Eli tässä otetaan huomioon perheet ja niin edelleen. Eli neuvosto ei rajaa tätä uhrikäsitettä ja on siksi meidän kannallamme. Se, mihin neuvosto ei halua, on, että luodaan uhrien hierarkia – ja sanoi, että terrorismin uhri on jotenkin arvokkaampi kuin vaikka raiskauksen uhri. Tärkeää meidän muotoilussamme on se, että nähdään, että nämä ihmiset ovat uhreja, koska isku kohdistuu valtioon. Katariina puhui tästä. Tämä on kysymys, jota pohdimme edelleen oikeusasianajajan on jo hyväksytty, Kornelia. Jokaisella on oikeusasianajajan. Kysymys on vain siitä, että jäsenvaltiot haluavat rajata tämän oikeuden oikeusapuun samantyyppisesti kuin omassa maassa. Ja halutaan laittaa tietty raja esimerkiksi tulotasoihin, mutta yleensä ollaan siis valmiita hyväksymään se, minkälainen oikeusapu omassa maassa annetaan. Se on jo ajatuksena hyväksytty. Jäsenvaltiot ovat myös hyväksyneet sen, että toisin kuin normaalien uhrien direktiivissä vahingonkorvauskanteita voidaan hoitaa tämän oikeusavun kautta oikeudellisesti tunnustettuna asia, Ne ovat, ne ovat siellä ja samoin oikeus lääketieteelliseen hoitoon maksutta. Nämä ovat siellä mukana, mutta kyse on nyt siis tulotasosta, rajoista, minkä mukaan saadaan vielä ilmainen oikeusapu tai asiana, ja siitä vielä kiistellään. Tämän halusin selvästi sanoa. Propagandasta sanoisin, että tiukka määrittely on otettu tässä yhteydessä esiin. Se on perustelussa selitetty, että vapaa ilmaisun oikeus, esimerkein jopa esitetään, vaikka olisi provokatiivisesta puheesta kyse, niin kaikki nämä asiat on siellä mukana joiden tosan kappaleissa myös, että tässä direktiivissä ei puhuta näistä, vaan niistä toimista, joista voidaan sanoa, että näin valmistellaan terroristi iskuja. Ja silloin on vastattava tiettyihin vaatimuksiin. Tämä nähdään tekstissä ja yhden osan kappaleissa tämä asia on selkeästi esitetty yksityiskohtaisesti. Komissiolla ja neuvostolla oli varmasti samantyyppisiä varaamia kuin meillä, että tämä oli niin yleisellä tasolla tämä teksti. Mutta samantyyppisesti nyt yhdessä voidaan sopia tästä niin, että palveluiden tarjoajille on oma kohta ja niin edelleen, että he eivät ole vastuussa tämän sisällön välittämisestä. Sähköisen kaupan direktiivissä tämä asia on myös esiin, mutta me olemme ajaneet tätä asiaa siis yhdessä, joten luojan kiitos olemme edinneet jo ihan merkittävästi ja neuvosto on liikahtanut meidän suuntamme siinä, että selvitetään ainakin joitain asioita. Kiitokset todella, että varjoesittelijät ovat aina niin kunnollisena paikalla. you very much, uh, Monica. Kiitos Monika. Tämä kohta on näin käsitelty. Kiitos kaikille joustavuudesta. Nyt voimme mennä kohtaan, kohtiin 6-10. Siellä kyse on erinäisistä sopimuksista ja viisumisopimuksista. Eh, Sopi, Äh, lyhytaikaista oleskelua koskien. Esittelijänä tässä on Maria Gabriel. Hän voi selittää meille nämä sopimukset eri saarialueiden kanssa, Kiribati, Mikronisia ja niin edelleen. Aina kun sanon nämä paikan nimet, niin mielessäni siirryn johonkin mukavempiin maisemiin. No niin, eli siis vapaa matkustus ja keskinäiset sopimukset näiden maiden kansalaisten osalta. Kyse on 90 päivän enimmäisjaksosta ja tässähän on parlamentin hyväksyntämenettely kyseessä. Edustaja Gabriel, olkaa hyvä. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, chers collègues, j'ai aujourd'hui... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minulla on tänään ilo esitellä teille nämä kolme, viisi lausunt, äh, mietintöä, jotka liittyvät viisumivapauteen Kiribati, Mikronesian, Tuvalun, Salomon ja Marshallin saartin. Tässä nämä maat on siirretty kielteisistä myönteisten maiden joukkoon direktiivi 2014 mukaisesti. Ja nyt kun tätä asetusta on muutettu, niin komissio on käynyt kahdenvälisiä keskusteluja näiden maiden kanssa niin, että on, olisi päästy viisumivapaussopimuksiin, joita jo nyt ö, väliaikaisesti sovelletaan. Meidän parlamenttimme täytyy nyt antaa oma kantansa näiden sopimusten lopullisesta ö, hyväksymisestä ja hyväksymismenettely, muistutan teille vielä, ei mahdollista tarkistusten jättämistä, vaan me voimme joko vain hyväksyä tai hylätä nämä mietinnöt, joilla annetaan hyväksyntä jokaiselle maan kanssa tehtävälle sopimukselle. Haluaisin nyt hieman käsitellä jokaista maa, näitä etuja, mitä tässä tulee. Ensinnäkin taloudellinen lisäarvo, jota sopimukset tuovat. Tämä on ensimmäinen perusteluissa esille ottamani seikka. Nämä sopimukset avaavat taloudellisia mahdollisuuksia niin Euroopan unionille kuin näille kolmansille maillekin. On kysymys sitten matkailijavirtojen lisääntymisestä tai ö, yritysmatkojen helpottumisesta. Viisumivapaus saa eritoten tukea kahdesta rinnakkaisesta talousprosessista yhtäältä. Joillekin maille tulee enemmän rahavirtaa turismin kasvusta, Kiripati ja Mikronesia esimerkiksi, ja sitten näistä neuvotteluista, joita käydään taloudellisesta yhteistyöstä Tyynemeren 14 valtion kanssa. Tämä Taloudellinen kumppanuus on äärimmäisen tärkeä seikka, kun ajatellaan yhteisten etujen edistämistä. Mielestäni toinen seikka, joka on tässä tärkeä sopimusten osalta, on niiden poliittinen ja symbolinen arvo. Tänä päivänä nämä sopimukset muodostavat konkreettisen askeleen eteenpäin, kun halutaan syventää suhteita Euroopan unionin ja Tyynen äh, valtameren AKT-maiden kanssa. Tämä on myös lisää mahdollisuus syventää poliittista vuoropuhelua, mukaan lukien vuoropuhelua ihmisoikeuksista, perusoikeuksista, ilmastonmuutoksesta ja ympäristön suojelusta. Näiden sopimusten yhteydessä meillä on lisämahdollisuus käydä lisä poliittista keskustelua AKT-maiden kanssa meille tärkeistä kysymyksistä, esimerkiksi miesten ja naisten välistä tasa-arvosta. Ei, meidän ei pidä myöskään unohtaa sitä, missä määrin viisumivapaus on konkreettinen etu kansalaisille, ei pelkästään matkailijoille, vaan myös niille, jotka haluavat esimerkiksi vierailla perheenjäsentensä luona. Tänä päivänä, kun puhutaan viisumeista, niin näiden sopimusten kautta voidaan todellakin vahvistaa suoraa, konkre- suoraa yhteyttä eri maiden kansalaisten välillä ja näin tämä tuo suoraa etua kansalaisille. Kolmas seikka, jota haluaisin korostaa nyt mietinnössä on se, että näiden maiden osalta ei ole terrorismi e, eikä muita uhkia. Nämä riskit, jotka liittyvät näihin lyhytaikaisiin viisumeihin, ovat lähes tulkoon olemattomia. Jäsenvaltioiden alueella laittomasti näistä maista tulevien henkilöiden olles henkilöiden määrä on lähestulkoon nolla. Ja kotonun artikla 13 laittomien maahanmuuttajien takaisinotosta sovelletaan näissä maissa. Neljäs tärkeä kriteeri minulle on myös sopimusten täytetön astumisen jälkeen on asetuksen uudelleen tarkastelu, kun ajatellaan vastavuoroisuutta ja ihmisoikeuksia, samoin kuin sitä, että ei syrjitä millään tavalla jäsenvaltioiden eri kansalaisia tässä. Haluaisin lopuksi vielä korostaa Euroopan parlamentin roolia näiden sopimusten hyväksymisessä. Minä olen edelleen sitä mieltä, että viisumivapaussopimusten käyttäminen väliaikaisesti ennen kuin Euroopan parlamentti antaa lopullisen hyväksyntänsä ei ole asianmukainen. Tällä loukataan Euroopan parlamentin oikeuksia ja haluaisin nyt kysyä komissiolta, millä tavalla nyt voitaisiin reagoida tähän niin, että saataisiin joku vaihtoehtoinen tapa toimia tulevaisuudessa. Haluaisin vielä lopuksi kiittää kaikkia kollegoja eritoten varjoesittelijöitä heidän panoksestansa ja minä puolan näiden viiden mietinnön nopea hyväksyntää. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Gabriel. Kiitos edustaja Gabriel. Ettekö halua käyttää puheenvuoroa? Olkaa hyvä, te olette Alden varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiitellä esittelijän Gabrielia hänen tekemästään työstä. Mitä näihin mietintöihin tulee, josta nyt keskustelemme, haluaisin Alderyhmän nimissä painottaa sitä, että viisumivapaa matkustaminen, kun vastataan vaatimuksiin, on asia, josta on etua sekä kolmannen maan kansalaisille että EUn kansalaisille, koska tämä edistää vuoropuhelua vastavuorosta ymmärrystä. Haluaisin jälleen painottaa sitä, että Euroopan parlamentti on nähtävä tässä sopimusten mukaan yhteislainsäätäjänä. Olisi hyvä, jos voisimme saada myös jatkuvasti komissiolta enemmän tietoa silloin, kun neuvottelut ovat käynnissä, kun neuvotellaan. Ei siis ainoastaan tuotaisi neuvottelutulosta meille esiin. The deadline... Kiitos. Tarkistusten määräaika on 18. lokakuuta. Ja menettelytapaan liittyviä tarkistuksia ainoastaan hyväksytään. Kiitos edustaja Gabriel. Nyt siirrymme kai kohtaan 17. Tarkastan nyt tämän, koska nyt esityslista on muutettu niin paljon. Olenko oikeassa? Kohta 17. No, minua ei tässä korjata, eli sitten menemme kohtaan 17. Tässäkin kyse on kolmikantaneuvottelun tilanteen esittelystä. Tämä osoittaa, kuinka paljon lainsäädäntöä kulkee tämän valiokunnan kautta ja kuinka paljon työtä te kaikki teette. Dias de Mera on tässäkin äänessä. Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkoraja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Keskeyttämismekanismin tarkistaminen. 7. heinäkuuta Strasbourgin ylimääräisessä kokouksessa Libe-valiokunta aiheesta äänesti ja antoi esittelijälle ja neuvottelutiimille mandaatin käydä neuvotteluja neuvoston ja komission kanssa, jotta päästäisiin ensimmäisen käsittelyn sopimukseen. Kollegat muistavat ne ponnistelut, joita tehtiin, jotta asiassa päästäisiin nopeasti eteenpäin. Ja viimeinen päivä elokuuta myös Libe-asiaa käsitteli. Nyt esittelijä Dias de Mera voi esitellä meille kolmikannan tilanteen. Olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, señor. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Todellakin. Olen yhtä mieltä siitä, mitä te juuri sanoitte, ja lisään siihen vielä sitä, että haluaisin kertoa teille kaikille mietintöni tilasta mietintö ihan niin käsittelee tätä keskeyttämistä, menettelyn keskeyttämistä, keskeyttämismenettelyn muuttamista asetus 539-2001. Haluaisin kiittää aluksi varjoesittelijöitä yksimielisestä tuesta näin monisyisen teknisen ja poliittisen asian käsittelyssä. Ja luonnollisestikin haluaisin kiittää myös sihteeristöä korostaen täysin oikeutetusti sihteeristön ammattitaitoa. Haluaisin antaa teille muutamia kuvaavia päivämääriä niin, että saatte hieman ajatusta siitä, missä tämä lainsäädäntö kysymys on menossa nyt. Mietitä annettiin minulle 26. toukokuuta 15. heinäkuuta sen esittelin. Äänestimme live-valiokunnassa neuvottelumandaatista 4.7. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu käytiin 6.7. Ensimmäinen tapaaminen Slovakian suurlähettilän kanssa 27. syyskuuta. No, minä tuossa vähän laskestelin ensimmäisestä kolmikantaneuvottelusta ensimmäiseen suurlähettilästapaamiseen mm, kului 83 päivää. Nämä luvut osoittavat sen, että Euroopan parlamentti tekee hyvin intensiivisestä työtä saadakseen aikaiseksi sopimuksen. Mutta samaa en voisi sanoa aivan neuvostosta. Neuvosto on painostanut meitä, käytän tätä ilmaisua, koska se määrittelee hyvin todellisuutta. Mm, tässä on, täytyy jatkaa työtä edelleen kaikin inhimillisen mahdollisuuksien, mutta tämä ei kuitenkaan vastaa nyt neuvoston päivittäistä työtä, vaikka neuvosto painottaakin meitä tekemään töitä, mutta neuvosto kuitenkin toimii sillä tavalla, että tässä ei näytettäisi pääsevän toimielinten väliseen sopimukseen. Tämän lisäksi minun täytyy vielä tuoda esille eräs seikka, koska se on nyt on vain tiukasti totta, että näillä tällä painostuksella on ollut aivan en, ennen näkemätön vaikutus eritoten viime viikolla. Ne muutamat harvat, jotka sanovat, että neuvosto on ainut, joka tässä kantojensa hieman, kantoihinsa suhteutuu joustavammin ja Euroopan parlamentti on se, joka blokkaa tätä, tätä asiaa, niin sanon, että tämä on kyllä ehdottoman virheellinen näkökulma. Euroopan parlamentti on esittänyt kolme eri kompromissiehdotusta, jotta voitaisiin löytää ratkaisu tähän ongelmaan. Ensimmäinen ehdotus, muistutan teille, liittyy siihen, että tarjosimme mahdollisuuden aktivoida tämän mekanismin jäsenvaltioiden yksinkertaisen enemmistön ilmoituksella, käyttäen sitä, mistä kaikki olemme yhtä mieltä, eli delegoitua säädöstä. Toinen ehdotus oli se, että käsiteltäisiin mahdollisuutta luoda sellainen luoda mekanismi kiireellisen menettelyn kautta käyttämällä delegointisäädöksiä. Kolmas ehdotus on, liittyy kolmivaiheeseen ehdotuksen kehittämiseen. Kuten hyvin tunnette tämän puheenjohtaja, ensinnäkin tässä kysen, kyseisen kolmen, kolmannen maan suuntaan herätettäisiin enemmän painostusta – ja tämä olisi samanlainen kuin mikä on tässä vastaavuoroisuusmekanismissa käytössä. Mutta neuvosto ei ole kuitenkaan sitten yhtä ainutta kirjainta omasta kannastansa muuttanut. Ja se puolustaa ö, tietoisesti laitonta ehdotusta. Siinä ei ole mitään oikeusperusteita sille, että siinä sekoitetaan delegoidut säädökset ja toimeenpanosäädökset. Ja minä en ole se, joka tämän tuo esille, vaan näin on oikeudellinen yksikkömme ja Euroopan unionin tuomioistuin päätöksessään 88.14 jo todennut. Ja vaikka neuvosto nyt painostaisikin, ja tulen, toime, tulen toistamaan tämän moneen kertaan, me emme voi muuttaa samaa oikeusperustaa kahden eri juridisen menettelyn kautta emme voi toimia näin. Samoja tarpeita varten samat ratkaisut. Meidän kolme me antaisivat vastauksen neuvoston vaatimuksiin. Ne, ne olisivat hyvä tie kohti konsensusta. Ja ennen kaikkea nämä, vaat nämä ehdotukset ovat laillisia. Haluaisin vielä lisätä sen, että ihan viime hetkinä olen saanut uutisia, jotka antavat hieman toivoa neuvoston suunnaltakin. Ja haluaisin, että tänä päivänä komission läsnä ollessa voisimme tässä jo hieman ennakoida tulevaa. Näyttäisi siltä, että viimeisin ehdotuksemme on saanut hyvän vastaanoton jäsenvaltioiden joukossa ja se toivottavasti voi olla perustana tulevalle sopimukselle. Lopullisen tekstin hyväksymisen puolesta komissio on sitoutunut siihen, että ennen perjantaita tai viimeistään perjantaina se esittää uuden ehdotuksen. Jos näin tapahtuu, niin ensi viikolla minä voisin tai me voisimme järjestää tarpeellisen määrän teknisiä kokouksia ja jos vain mahdollista, niin päästä sopimukseen. Ja silloin keskiviikkona olisi kolmikantaneuvottelut. Lopuksi vielä sanoisin tässä, että delegoitujen säädösten ja toimeenpanosäädösten keskustelun lisäksi olemme päässeet merkittäviin yhteisymmärryksiin seuraavista asioista. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, julkinen turvallisuus ja valvontajärjestelmä komission taholta. Minä haluaisin nyt kertoa teille nämä tiedot. Ja toistan vielä kiitokseni teille tuestanne ja ymmärryksestänne. Ja tässä minulta kaikki hyvää puheenjohtaja. Kiitoksia. Okay, thank you. Um... Kiitos. Ja sitten neuvosto. Haluatteko kommentoida jäsenet? Jäsenet ensin. Birgit Sippel. Thanks a lot, Chair. First of all... Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin valitettavasti tuntuu siltä, että on pakko jälleen painottaa sitä, että normaalin lainsäädäntömenettely tämä on. EU-ssa, että kaksi kamaria toimii hyvässä yhteistyössä. Euroopan parlamentti ja neuvosto, koska Euroopan parlamentti on yhteislainsäätäjä neuvoston kanssa kaikissa viisumikysymyksissä – olemme totta kai yhteislainsäätäjä, myös kun lähdetään keskeytysmekanismista puhumaan. Eli että esitetään, että meillä ei tätä oikeutta ole, niin tuo on kyllä suoraan sanottuna naurettavaa. Todella kunnioitan esittelijä Dias de Merää, joka selkeästi painotti asiaa, joka on tärkeä. Viime viikkoina on nähty, että parlamentti erityisesti esittelijä on tehnyt ihan parhaansa, jotta saataisiin aikaan kompromisseja, mutta tähän mennessä ei ole mitään liikahdusta nähty neuvoston puolelta. Jos katson kompromisseja, joita tässä nyt on esitetty, niin minusta tuntuu, että me Euroopan parlamenttina olemme kyllä jo joustaneet pitkälle enkä näe mitään syytä, miksi neuvosto ei tätä voi hyväksyä. Se, mikä on nyt pöydällä, on oikein hyvä kompromissi, jonka kautta pyritään huolehtimaan siitä, että kun se on tarpeen, komissio ja neuvosto voivat nopeasti toimia, lähteä vuoropuheluun maiden kanssa, jos ongelmia esiintyy. Mutta samanaikaisesti huolehditaan siitä, että parlamentin oikeus olla osallisena tulee kunnioitettua, jos joskus tulisi sellainen tilanne, että pitää keskeyttää tämä viisumivapaus. Joten todella toivon, että neuvosto voi nyt liikahtaa, jotta saamme tämän työn päätöksen tämän kompromissin pohjalta, joka saatiin aikaiseksi hyvin nopeasti, jotta voimme jatkaa näiden viisumivapautusten kanssa. Kiitos Birgit. Sitten puheenjohtajavaltio. Olkaa hyvä. Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää hänen selvityksestään neuvottelujen osalta. Tämä valiokunta on saanut selvitystä aiheen menettelytapoihin ja juridiseen asemaan liittyen sitä en kommentoisi, vaan pikemminkin yhtyisin Diaste Meran sanoihin hänen johtopäätöksessään. Hän mainitsi sen rohkaisevan kehityksen, jota olemme havainneet, jota hän on havainnut viime päivien aikana. Viimeisin viikko on käynnistänyt myönteisemmän vaiheen neuvotteluissa ja Uskon, että ehdotus, jonka viime viikolla saimme, voi toimia perustana lopulliselle ratkaisulle tässä aiheessa. Loppuun vielä haluaisin vakuuttaa valiokunnalle ja sen jäsenille, että tämä aihe on puheenjohtajavaltion pääprioriteetti. Teemme kaiken, kaikkemme, jotta pääsemme johtopäätökseen mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Okay, thank you. Kiitos puheenjohtaja, valtion edustaja ja sitten komission puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, thanks, Chair. I'll be very brief. Uh... Kiitos puheenjohtaja, puhun ihan lyhyesti. Kiitokset esittelijöiden jäsenmäärälle ja puheenjohtajan valtiolle sitoumuksesta pyrkiä tuloksiin. Delegoidusta ja täytäntöönpanosäädöksistä käytävät keskustelut eivät ole olleet helppoja. Käsittääkseni eilisessä kokouksessa jäsenvaltiot tutkivat parlamentilta perjantaina saatua kompromissiesitystä. Tätä voidaan pitää mahdollisena tienä eteenpäin. Siellä ehdotuksessa oli jo se, että jos syntyy jotain faktoja maan tilanteesta, maasta, joka saa viisumivapauden, niin komission on tarkoitus lähteä vuoropuheluun kyseisen maan kanssa – jotta voidaan selvittää, ovatko nämä selvitettävissä olevia kysymyksiä. Komissio ei tarvitse tämän vuoropuhelun käynnistämisen delegoitua säädöstä. Tämä asia varmaankin ymmärrettiin, kun sen kolmikantaneuvottelussa esitimme myös parlamentissa. Toimielinten oikeusyksikköjen huolet on kuultu. On hankalaa jos on sellainen käsitys, että joku toimielin, yksi toimielimestä pitää asiaa laittomana, toinen ei ollenkaan. Joten olisi varmasti hyvä, jos näitä asioita selvitettäisiin niin, että parlamentin ja neuvoston oikeusyksikkö pystyisivät keskustelemaan näistä asioista niin, että saataisiin selkeä yhteisymmärrys tästä asiasta. Kiitos. Thank you very much. Any other... Kiitos. Haluaako joku jäsen vielä käyttää puheenvuoron? Then we come back to, we have, so we wait for this council. Odotamme neuvoston ehdotusta perjantaille. Edustaja Diastemera, haluatteko vielä esittää loppukommentteja tämän perusteelta? Solamente. Hyvä puheenjohtaja, koska nyt aatelus velvoittaa, niin kuin meillä kotona sanomme, niin haluan kiittää näistä hyvin myönteisistä kommenteista ja arvostan eh, Rova Sipeliä eh, ja samoin komission ja neuvoston edustajia. Ja kiitokset ja jäädäänpä odottelemaan, mitä tapahtuu nyt sitten perjantain asiakirjan suhteen. Next. Jäämme siis odottelemaan seuraavaa vaihetta ja kehitystä. Kiitos Dias ja Mera, kiitos kollegat kärsivällisyydestä. Onnistuimme nyt käsittelemään aika lailla monia kohtia esityslistalta tänään. Kohta 18. Kerron vain kollegat, että kello 15 meillä on live-valiokunnan kuuleminen aiheena Schengen-yhteistyö. Kuuleminen pidetään tässä salissa, eikö niin? Kyllä, kello 15 Schengen yhteistyöstä järjestettävä kuulemistilaisuus tässä salissa. Voimme tänään päättää hieman etuajassa. Hyvät kollegat, aamupäivän kokous päättyy hieman etuajassa ja tapaamme kello 15. Kuulemistilaisuus Schengen yhteistyöstä. Kiitos.